Oh, okay. It's uh, three o'clock and um, there is just... Kello on kolme ja täällä on vain minä ja Rova Lichtenburg, eli jos voimme nyt hyväksyä esityslistaluonnoksen. luonnoksen. have to wait because we've got Mr. Kansian. Täytyy odottaa, koska Kansian ja Ayla Sender ovat ensimmäiset esittelijät. Yeah. Okay, colleagues, now that No niin, meitä on ainakin neljä paikalla. Eli aloitamme kokouksen. Teillä on esityslistan luonnos. Voimmeko hyväksyä sen? Jos voimme, niin sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan, eli matkustajan oikeudet linja-auto muuttoliikenteessä. Esittelijän Kanchan. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Grazie Presidente. Eh, abbiamo Abbiamo lavorato in questo... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin mehän olemme hiljan tehneet työtä. Olemme pyrkineet sovittamaan työtämme yhteen neuvoston kanssa. Tätä nimenomaista työtä, josta nyt puhumme, tätä asiaa. Ja asia on kehkeytymässä aika hankalaksi, koska neuvosto on hyvin raja varautunut suhtautuu hyvin rajallisesti tähän asetukseen. Ensimmäisessä käsittelyssä asetus hyväksyttiin. Tämä Albertinin työ on erittäin tärkeää työtä kuluttajien hyväksi. Ja se työ, mitä me olemme tässä valiokunnassa tehneet, pyrkii todellakin viemään läpi sellaista viestiä, että meidän ei pitäisi antaa myöten eikä vesittää ensimmäisen käsittelyn tulosta. Ja kokousten ja niissä käytyjen keskusteluiden mittaan eri tahot esittivät erilaisia kommentteja, viittasivat muun muassa subsidiariteettiin, viittasivat siihen, mitä rautatieasetuksen osalta hyväksyttiin. Ja koska neuvosto oli niin umpiluupäinen eikä halunnut antaa periksi. Ja kun ajatellaan tätä taloudellista tilannetta, niin neuvosto ei todellakaan halua, että me peukaloisimme teollisuutta, teollista toimintaa tai puuttuisimme investointirintamalla asioihin. Mutta kyllä meidän täytyy myös ajatella liikennesektorin vastuullisuuttakin. Ja täällä liikennevaliokunnassa me tietenkin haluamme myös peräänkuuluttaa käyttäjien, kuluttajien oikeuksia. Ongelmia ilmeni nimenomaan sovellusalan suhteen. Me pyrimme tarkastelemaan poikkeusta tai poikkeuksia Viittaan tässä muun muassa alueelliseen liikente- liikennepolitiikkaan. Ja tältä osinhan neuvosto on ehdottomasti sitä mieltä, että me jättäisimme tämän asian jäsenvaltion omaksi optioksi. Me yhdessä itse komission kanssa olimme vahvasti sitä mieltä, korostimme sitä, että sovellus sovellusalassa ei voida sulkea silmiään bussiliikenteen osuutta, joka voi olla jopa 70 prosenttia. Halusimme sisällyttää linja-autoliikenteen tähän asetukseen. Ja tämä liittyy jopa perusoikeuksiin, tämä asia. tällä tavalla asetuksen sovellusalaan kuuluisi niin kaupunkiliike kuin kansainvälinenkin liikenne, siis kaikki liikenne. Ja kun me nyt ajattelemme, millainen tämä, millaisesta tästä, millainen tästä paketista sukeutuu, niin kyllä meidän täytyy myös ottaa huomioon oikeudet, jotka koskevat koko bussiliikennettä. Ja siksi me loppujen lopuksi päädyimmekin kompromissiin koska kaikki se, mitä me sanomme sovellusalasta, liittyy juuri tähän mainittuun kysymykseen. Yritämme nimittäin korostaa sitä, että sen lisäksi, että haluamme antaa oikeuksia niille kuluttajille, matkustajille, joiden liikkuvuus on rajoittunutta, niin tämän lisäksi halu, haluaisimme poikkeuksista sulkea pois nämä oikeudet. Eli sellaiset tapaukset vaikkapa, että tulee onnettomuuksia tai joku, jo, jollekin koituu vaikeuksia onnettomuuden tai vaikkapa tavaroiden katoamisen vuoksi. Tällaisessa tilanteessahan olisi pakko jopa oikeudessa puolustaa asemiaan. No, joka tapauksessa asiat menevät eteenpäin. Ja toivottavasti kuudes päivä, jolloin järjestetään taas trilogikokous, niin toivottavasti tuolloin me saamme aikaan tämän niin sanottujen perusoikeuksien luettelon, joka pätisi kaikille. Ja jos toki tiedämme, että tarkistuksista äänestetään ensimmäinen kesäkuuta ja täysistunnossa heinäkuussa. Ja tarkistus on jättöpäivään 6.5. Niin toivottavasti saamme aikaan kompromissin ennen tätä kuudetta päivää. Koska muussa tapauksessa on aika, olisi aika vaikea mennä eteenpäin. Ainoa vaihtoehto olisi siinä tapauksessa, jos emme muuten pääse eteenpäin, saada aikaan vain tämä oikeuksien luettelo. No toki me senkin haluamme, mutta se on vain yksi asia, jota haluamme saavuttaa. Kiitos. Kiitoksia tästä määräajasta tarkastusten suhteen. Jotkut ovat pyytäneet, että jos teille sopii esittelijä, niin seitsemäs toukokuuta puolelta päivin olisi määräkä tarkistuksen jättämiselle. Eli kansanjohtajille sopii tämä 7. toukokuuta kello 12 tarkistusten jättämisen määräaika. Silloin meillä on hiukan lisäaikaa niille jäsenille, jotka haluavat laatia tarkistuksia. Ja tämä on aika tiukka määräaika joka tapauksessa. Ja meillä on kaikenlaisia lomapäiviä tässä välillä myöskin. Eli jos teille sopii tämä 7. toukokuuta puolelta päivin, niin ehdottaisin tätä. Avrei un problema sette, presidente. No, minulle seitsemäs äh, aiheuttaisi ongelmia. Olen pahoillani. Niin, kertokaa vain. Okei, okay, sette, avrei un problema. Niin, seitsemäs päivä olisi minulle ongelma. En valitettavasti pääse paikalle silloin. Siis on määräaika tarkistusten jättämiselle. Niin, siis tarkistuksille. No niin. Mrs. Meissner. Sorry, I forgot to put the mic on. Mrs. Meissner. Sitten Meissner. Ja, vielen Dank. Kiitos, herra puheenjohtaja. Esittelijä, joka on jo tehnyt runsaasti työtä, tiedän, että hän on tehnyt sen. Voin tässä vaiheessa kiittää häntä. Tämä ei ollut kovinkaan yksinkertaista, koska komission ehdotus ja se, mitä neuvosto sitten esitti, ovat olleet täysin erilaisia, mitä erillisissä kohdissa, joten kaikenlaista lähentymistä on tapahtunut. Ja todellakin on niin, herra Kanchanhan viittasi jo siihen, että tällä viikolla meillä on kolmas kolmikantaneuvottelu yhtoivin pääsemään, pääsemään lopputulokseen siinä. Tämä on todellakin vaikeaa kahdessa kohdassa. Toisaalta siinä, että kysymys siitä, että otetaan mukaan tätä huomiota alueellinen linja-autoliikenne siitä säädös, säätely on edelleenkin epäselvää. Neuvosto haluaa jättää ulkopuolelle alueellisen liikenteen, komissio haluaa ottaa sen mukaan. Ja nyt me olemme saaneet kompromissitykseen, jonka mukaan sanotaan, että siellä, missä on integroitu palvelu alueellisen, alueellisen linja-autoliikenteen ja kaupunki- ja esikaupunkiliikenteen kanssa, se pitäisi siis sulkea ulkopuolelle. Ja jos tällaista läheistä yhteyttä ei ole kaupunki- ja, ja esikaupunkiliikenteeseen, silloin se suljetaan, tai silloin se huomioon tässä säädöksessä. Jäsenvaltioille niin mä, jokainen lähtee liikkeelle omasta maastaan ja se valtiolle tämä siis ei ole helppoa eikä yksinkertaista Saksassa. Alueellinen liikenne on äh, osavaltioiden alaista ja välillä ei tehdä mitään eroa esikaupunki, kaupunki ja alueliikenteen välillä. Tämä asia pitää, sitä pitää katsoa vielä. Ehkä voimme tässä vaikutusalassa, siitä voisimme ehkä tehdä tarkistuksen saavuttaa yhteisen linjan, ainakin toivon sitä. Ja toinen asia on sitten äh, nämä tasausmaksut, ennen kuin niistä haluan puhua. Ähm, puhua myöskin vammaisista. Totta kai haluamme, että, että vammaisillakin on mahdollisuus käyttää liikennevälineitä, kuten on rautatieliikenteessä. Sitä varten he tarvitsevat asianmukaisen tiedon heidän kannaltaan hyväksyttävällä tavalla. Totta kai täytyy katsoa sitten, miten asiat käytännössä voidaan toteuttaa. Se on hyvin tärkeää. Linja-autossa se oli välttämättä helppoa jos tällainen alueellista liikennettä saattaa olla, että etukäteen ei tiedä, kuka matkustaa linja-autolla, joten ei voi suunnitella sitä, kuinka monta matkustajaa, kuinka monelle matkustajaa tarvitaan tilaa esimerkiksi, jotka ovat pyörätuolissa. Muuten olemme yhtä mieltä siitä, että haluamme parantaa vammaisten asemaa. Ja korvaukset, se todellakin menee liian pitkälle suorastaan komission ehdotuksessa, ja meidän pitäisi pyrkiä siinä saamaan aikaan lähentymistä, koska minun kannaltani katsottuna neuvosto tässä asiassa aivan oikein on todennut, että korvauksissa on myös katsottava toteutettavuutta ja sitä, miten eh, kestävää se on yksittäisten eh, liikenteen, liikennemuotojen, liikenteen toteuttajien harjoitteen kannalta. Jos joku henkilö on riippuvainen jostakusta, joka on riippuvainen, eh, joka on vammautunut onnettomuudessa, niin maksaa nelikäisiä korvauksia, menee aika pitkälle. Meidän tavoitteena on vahvistaa matkustajan oikeuksia, samanaikaisesti kuitenkin myös kaikkia liikennemahdollisuuksia säilyttää, eikä vaarantaa niin olemassaoloa millään tavoin. Sanon tämän nyt näin tarkasti, koska neuvosto selittää, miksi haluaa toimia niin kuin toimii, mutta toivottavasti kuitenkin torstaina pääsemme kompromissiin. Ja minähän pyysin, että pidennettäisiin määräaikaa tarkistuksille koska sanoin, että jos meillä on tuossa päivällä kolmikantaneuvottelut, olisi hyvä, jos sitten reagoida, voida reagoida siihen vielä riippuen tuloksista, joten seitsemäntenä päivänä puoleen päivään voi vielä tehdä esityksiä, mikä on hyvä asia. Kiitos puheenjohtaja, että tuitte sitä. Thank you, Mrs. Lichtenberger. Kiitokset, Lichtenberger. Ja herzlichen Dank. Sydämiset kiitokset. Niin, aluksi herra Kanchan, hyvä kollega, minä tiedän, miten vaikea on neuvoston kanssa – silloin kun on kysymys siitä, että suojellaan kansallisia pyhiä lehmiä, miten vaikeaa silloin neuvoston kanssa toimia, mutta yhtä asiaa kuitenkaan ymmärrä. Nimittäin on myöskin erään teollisuuden alan tukemista, jos nimenomaan linja hankinnassa asketta, askeittain, asetta mennä lähelle sitä suuntaan, siihen suuntaan, että myöskin vammaiset voivat käyttää näitä busseja. Tämäkin edistää teollisuutta, ei pelkästään se, että ostetaan henkilöautoja, jotka vielä saastuttavat ympäristöä. Niin, aika ajoin tilanne on se, että ymmärrystä enää riitä, jos kuulee vain neuvostolta, että asiat eivät ole mahdollisia. Sitten toinen asia. Alueisen liikenteen poissulkemisesta ja mitä tulee peru, perustavanlaatuisiin oikeuksiin, jotka pitäisi päteä kaikkialla. Minusta olennaista on se, kuka valvoo ja B, onko määräaika ja C, kenellä on mahdollisuus sit sitten ryhtyä johonkin, jos toimeenpanoa ei tapahdu. Muistutan vain siitä, että monet valtiot ovat perusoikeuksissa kirjanneet sen, että vammaisten pitää pystyä käyttämään eri palveluita. Ja Eh, ja tämä on mukana myöskin yleissopimuksessa, joka koskee vammaisten ja liikuntavammaisten oikeuksia, jonka myöskin Euroopan unioni on allekirjoittanut. Siis jos nyt se ei ole sitova, vaan pelkästään tällainen mukava oikeuksien julistus, joita sitten, josta ei mitään hyötyä ole viime kädessä, niin silloin uskoakseni me sellaisten ihmisten oikeuksia, jotka haluavat liikkua, vaikka istuvat pyörätuolissa, tai jotka jostakin muusta syystä ovat liikuntavammaisia, me teemme heille karhunpalveluksen. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää ottaa vakavasti se, että jos Euroopan unioni sitoutuu vahvistamaan näiden ihmisten oikeuksia tai parantamaan niitä, niin silloin tämä paketti minun mielestäni riippuu nyt siitä, miten sitovaa tämä on. Onko joku joka jäsenvaltio, joka huolehtii siitä, että asiat pannaan toimimaan. Onko vain mukava, mukava julistus, jossa on pelkkää teoriaa eikä käytäntöä lainkaan? Tätä minä pelkään. Monissa kysymyksissähän meillä on valtaisa vaje, mitä toimeenpanoon tulee. ja Tätä minä pelkään kovasti. Joten minusta tässä on kysymys, olipa nyt kysymys vaikka sitten neuvoston julkilausumasta, että sitoudutaan luomaan valvontamekanismeja yksittäisten valtioiden kesken tai jollakin tavalla. Hmm. Mutta pelkkä tällainen mukava perusoikeuksien julistus, jonka pitäisi päteä kaikkialla, niitä meillä on. Meillä on perustuslakia, meillä on erinäisiä yleissopimuksia. Ratkaisevaa on, että tähän asti liikuntavammaisia ei juurikaan otettu huomioon, mitä tulee linja-autoihin. Mitä sitten tulee korvauksiin. Minun täytyy sanoa, että mm, ymmärtää, kun puhutaan pienistä yrityksistä ja siitä, mikä on toteutettavissa, mutta siitä huolimatta minun on sanottava, että jos tämä merkitsee sitä, että oikeudet kaadetaan siksi, että kysymys on alasta, jossa on pieniä yrityksiä. Silloin ihmiset eivät enää ole kovinkaan innostuneita siitä, että on kysymys tällaisesta alasta, jos heillä ei ole mitään mitään oikeuksia, puhun kansalaisista. Ja viimeinen asia, jonka haluaisin vielä ottaa esille, Totta kai tässä yhteydessä se, miten näitä ottaa tämän, tämän aineiston toimeenpano, joka virasto valvoo tai paikka, josta valvoo, toivon, että se olisi riippumaton, koska minusta sekin on selvä asia, että jos Tämä taho ei ole riippumaton, jos niin sanoakseni täytyy valituksen kääntyä sen puolen, joka ei pysty panemaan asioita muutenkaan toimeen ja tavallaan lähdetään sitten vain paikasta toiseen luukulta toiselle, niin se olisi kielteistä. Ja jälkikäteen itse asiassa se veisi pohjaa pois matkustajien oikeukselta. Nämä ovat minusta tällaisia pisteitä, jotka ovat ehdottomia ja josta minun mielestäni riippuu se, päästäänkö yksimielisyyteen. Koska olen sitä mieltä, että jos jäsenvaltiot linja-autoliikenteessä eivät halua, että näitä oikeuksia pannaan toimeen, tai haluavat vain lykätä asioita. Jos kysymys on pelkästään kysymys parista pitkän matkan bussista Euroopassa, eikä sitä ole mitään muuta alaa, josta se koskee, niin silloin olemme käyttäneet aikaa paljon, emmekä ole saavuttaneet juuri mitään. Kiitoksia, Bradburn. Uh, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin heti alkuun sanoa, että tuen täysin niiden toimien periaatteita, jotka meillä on tässä edessämme. Mutta kuten monet muutkin puhujat ovat sanoneet, niin piru pile, pile yksityiskohdissa. Ja minusta näyttääkin siltä, että aivan kuten muidenkin ää, asetusten kanssa on ollut, niin alustavat ehdotuksethan lähtivät alun perin tästä rautateiden korvauspaketista ja sen jälkeen tuli meriliikenne ja lentoliikenne. Tällä viikollahan käsitellään meriliikennettä ja siksi on tärkeää tehdä ero sen välillä, mitä nyt käsitellään ja sen välillä, mitä aiemmin on käsitelty. Eivät nämä ole vertailukelpoisia keskenään. Jos katsomme niitä kompensaatiokorvaustoimia, jotka koskevat ilmailua tai meriliikennettä, niin voidaan todeta, että matkustajien oikeudet näillä aloilla olivat omanlaisensa näillä aloilla, mutta ei bussipalveluiden osalta ole sama tilanne. Ja erityisesti kun puhutaan kaupunki- ja alueellisista busseista, jos yksi bussi peruuntuu, niin ö, kymmenessä minuutissa tulee toinen bussi, ainakin siellä missä minä asun, ehkä maaseudulla on eri asia. Mutta ei tässä ole kyse samankaltaisesta, siis ongelmien aste ei ole ihan samanlainen tässä yhteydessä kuin muilla, muissa liikenneyhteyksissä. Ja minua hiukan huolettaa seuraava asia. Tämänhän jo edustaja Meissner ja Lichtenberger mainitsivat. Eli minua huolestuttavat vakuutusvastuukysymykset ja korvauskysymykset, erityisesti pienten yrityksen osalta, koska viimeinen asia, jota haluamme, on se, että pienet linjautoyritykset, ja niitä on minunkin vaalipiirissäni paljon, menevät pienistä kaupungeista toisiin yhden miehen yrityksiä, niin nehän menisivät, menisivät kyllä konkurssiin, jos joutuisivat tämän tason korvauksia maksamaan. Ja tässäkin mielessä meidän täytyy olla realistisia ja käytännönläheisiä. Ehkäpä minä tässä äh, puhun tyhjille korville, mutta kyllä meidän täytyy hiukan kyseenalaistaa neuvoston päätöstä äh, tämän instrumentin sovellusalan suhteen. Kun ajattelemme vaikkapa kaupunkiliikennettä, maaseutuliikennettä, etc., niin jos asiat menisivät samalla tavalla kuin jos, jos tämä kaikki rajoittuisi kansainväliseen matkustajaliikenteeseen, niin silloin olisin tyytyväisempi ehdotukseen. Jos me haluamme todella paikallisia linja-autoliikennepalveluita säännellä, niin kyllä me silloin joutuisimme ongelmiin. Ja muistaakseni Lichtenberger juuri sanoi, että ei, sitä voitaisi, ei sen täytäntöönpanoa voitaisi valvoa. Tämä saattaa olla turha toive, mutta silti toivon, että tässä vaiheessa voisimme rajoittaa korvauskysymykset kansainvälisiin matkoihin ainoastaan. Kiitos. Okay, thank you, thank you. Kiitoksia sitten Alke Train. Dank u wel, voorzitter. Uh, eh, collega's, ik wil... Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin nyt puhua varjoesittelijän puolesta. Hän ei nyt päässyt tänään paikalle. Eli aluksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Hyvin pitkälti olen samaa mieltä siitä, mitä edelliset puhujat ovat sanoneet. Mitä tulee tähän soveltamisalaan, ehkä meidän pitäisi keskittyä näihin pitkiin matkoihin. Tietysti lyhyet ja paikalliset matkat pitäisi tästä poistaa. On tärkeää, että meillä on määritelty pitkät matkat, erityisesti kun ajatellaan aluetason matkoja. Meidän täytyy poistaa kaikki sellaiset kohdat, jotka eivät ole selkeitä, muuten ne aiheuttavat oikeudellisia tulkitsemisongelmia. Sitten korvausvelvollisuus. Todistustaakka ei tietenkään saa olla matkustajilla – Tällaisissa tapauksissa he ovat uhreja ja on tärkeää, että me katsomme tätä asiaa matkustajien kannalta. Varjoesittelijät katsovat, että meidän pitää olla hyvin varovaisia, kun ajatellaan näitä etukäteismaksuja. Siinä on petoksen vaara. Ja ehkä meidän pitäisi katsoa, mitä on tehty junamatkustajien oikeuksien suhteen. Tämä tilanne on vastaava ja ehkä voisimme löytää jotain samantyyppisiä ratkaisuja. Toinen tärkeä kohta, joka on meidän ryhmällemme erittäin keskeinen, liittyy vammaisten oikeuksiin. He tarvitsevat apua, ja meidän pitäisi lähteä siitä olettamuksesta, että apua on aina saatavilla, mikäli vammainen henkilö tarvitsee apua, ja näin pitäisi olla ympäri vuorokauden. ja 24 tunnin sääntö olisi parempi kuin 48. No sitten vielä vammaisista. Meistä on tärkeää, että politiikan avulla voimme poistaa tiettyjä esteitä helpolta liikkuvuudelta vammaisten osalta linja-autoasemilla ja niin edelleen, samalla tavalla kuin on tehty rautatieasemien suhteen. Ja tässä asiassa me olemme varmaan hyvin pitkälti samaa mieltä esittelijän kanssa. Kos. Niin, haluaisin kiittää esittelijää työstä, jota tähän mennessä on tehty. Ei todellakaan kovin helposta asiasta kysymys, koska kaikki ovat matkustajien oikeuksien puolesta ja kaikki haluavat tietysti myöskin edistää liikuntarajoitteisten asemaa ja että heidän asemansa otetaan huomioon. Ja toisaalta yritetään kuitenkin suhteellisuusperiaatetta ja tiettyä järkevää soveltamismahdollisuutta löytää. Ja viime kädessä me pyrimme edustamaan matkustajien eh, oikeuksia, mikä suinkaan asianajien etuja tässä edistämään. Ja kun me tiedämme, että on, se voi johtaa siihen, että tulee ongelmia. Niin. Mitä sitten tulee tähän soveltamisalaan, niin minä en voi nähdä sitä liian pienenä kahdesta syystä sitä ei ole, toisaalta se ei ole sovellettavissa toiseksi. Pienemmissä puitteissa usein syntyy tällaista rajallista liikkuvuutta. Tulemme absurdiin tilanteeseen, jossa jokin liikennemuoto joutuu odottamaan toista, jotta saataisiin aikaan logistinen yhteys, mikä johtaa sitten siihen, että tällaiset myöhästymiset kasantuvat ja mikä johtaa korvauksiin. Pitää siis nähdä asiat realistisesti, todellisuuteen sidottuna eikä pelkästään teoreettisesti. Rajat ylittävä kuulostaa aina hyvältä. Haluaisin kuitenkin kiinnittää kollegoiden huomioon siihen, että, että on alueita, joissa 10 kilometrin sisällä voidaan ylittää rajaa, jossa urbaaniliikennekin voi olla rajat ylittävää. Tässäkin on kysymys aina siitä, mikä on paikallinen tilanne ja sekin pitäisi ottaa huomioon kuten niin, Philip Bradburn sanoi tästä kansainvälisestä, kansainvälinen ei aina ole niin kovin kaukana niin kuin sinun luonasi. Philip, minun luonani se on aika helppoa, minkä sinäkin jo tiedät. Mitä tulee sitten vammaisiin? Täytyy lähteä liikkeelle siitä periaatteesta, että matkustusreitit tehdään ma- matkustettaviksi. Kuitenkaan tämä merkitsee sitä, että jokainen ajoneuvo, että sen tulee olla sellainen, että jokaisessa ajoneuvossa – silloin, kun liikenne on säännöllistä, että on mahdollista tämä tilanne. Ei voi olla minusta hyväksi, jos jollakin reitillä ei ole mahdollista koskaan käyttää tätä, mutta sellaiset pienemmät yritykset, jotka ajavat jotakin reittiä säännöllisin väliajoin, että niiden olisi joka kerta tarjottava sama tarjonta. Tässäkin löytyvä tasapaino. Minusta jokainen ehdotus suuntaan tai toiseen, joka ottaa huomioon liikenteen harjoittajat ja matkustajat, toivoisin, että tämä kokonaisuus, että voimme katsoa sitä oikean suhteellisuuden mielessä pitäen ja katsoa, mikä ratkaisu on sellainen, että se voidaan käytännössä toteuttaa. Pitää ottaa pienet yritykset huomioon. Pieni yritys, jossa on yksi tai kaksi henkilöä, ei yksinkertaisesti voi turvata sellaista fyysistä apua kuin yhtiö, jolla on 40-50 bussia. Voi tehdä sellaista sääntöä, jonka kautta pienet yritykset katoavat, paitsi jos tällä halutaan sitä. Mutta juuri tällä alueella minusta on tärkeää, että pienet yritykset säilyvät ja saman aikaan kuitenkin kunnioitetaan matkustajien oikeuksia, jos saataisiin tällainen hyvä täydentävyys aikaiseksi. Se olisi hyvä. Thank you. Kiitoksia. Rike. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin se, mistä Gross puhui, se, että meidän pitää olla kunnianhimoisempia sekä näiden matkojen että yritysten suhteen. Ja se, mistä El Katraoui puhui, se liittyy siihen, mitä tämä alueellinen tarkoittaa. Alueliikenne, linja ei ole sama kuin alueliikenne lentoliikenteessä. Mitä tämä määritellään? Tämä on ongelma, koska meidän täytyy miettiä niitä, jotka esimerkiksi lentävät pitkiä matkoja. Ja sitten alueliikenne on yhdistetty kaupunkiliikenteeseen. Ja tähän liittyy nyt ongelmia. Ja sitten palaisin siihen, mistä puhuin aikaisemmin valiokunnassa. Eli jos meillä olisi yhdet matkustajan oikeussäännöstöt, ja sitten, no yleisö nyt ei ymmärrä näistä eri säännöistä ja peruskirjoista, joita sovelletaan lentoliikenteeseen tai laivoihin ja niin edelleen. Ja tässä tapauksessa yhteisten puitteiden soveltaminen olisi erittäin hyödyllistä, kun mietitään näitä määritelmiä. Joten mielestäni meidän pitää uudelleen keskustella komission kanssa siitä, että palaisimme yhteen matkustajaoikeus peruskirjaan. Thank you. Mr. Kiitoksia sitten Kosa. Kiitos. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on näin voimakkaasti toiminut vammaisten oikeuksien puolesta, mutta haluaisin kuitenkin korostaa myös sitä, että on pieni väärinkäsitys tai että haluaisin ehkä ottaa esille toisenlaisen näkökannan. Kun puhutaan vammaisista, silloin ei pelkästään käsitä vammaisia tämän käsitteen puitteissa, vaan myöskin äidit, jotka ovat liikkeellä pikkuvauvojen kanssa, tai henkilöitä, jotka ovat liikuntarajoitteisia – ja on nähtävässä tässä myöskin ulkomaalaiset, jotka eivät pysty kommunikoimaan. Haluaisin korostaa sitä, että vammaisista puhuttaessa ehdotukset eivät pelkästään toimi Euroopan unionissa ja eivätkä koske pelkästään täällä elävää viittä miljoonaa vammaista. Ja tästä syystä minä itsekin haluaisin sanoa sitä, että parlamentin tulisi toimia vammaisten oikeuksien puolesta. Voimme nähdä, että on tarvetta kompromisseihin tulevaisuudessa. Esittelijälle haluaisin ehdottaa seuraavaa. Olisi ainakin 12, 13 ja 14 tarkistusta, tai 21, 22 ja 35 nämä tarkistukset, että näiden mukaiset muutokset tapahtuisivat ja silloin perustavanlaatuinen asia toteutuisi, että mat- vammaisten matkustajienkin oikeudet otettaisiin huomioon toteutuisivat. Ja sitten täytyy ajatella myöskin valtion roolia. Olen sitä mieltä, että valtio, valtion täytyy ottaa roolinsa, jotta liikenteessä osallistuvat yritykset saisivat, että niiden intresseissä olisi ryhtyä ottamaan huomioon vammaisten oikeudet. Siksi olen sen tarkoituksen puolesta, jossa puhutaan siitä, että valtionkin tulisi tukea tätä osuutta. Tämä kysymys on ratkaistava yhdessä. Ja rasituksen ei pidä kohdistua pelkästään yrittäjiin, vaan myöskin valtion on kannettava vastuunsa. Thank you. Mr. Kramer. Kiitokset, Kramer. Also ich habe mich zu diesem Thema ja schon öfter... Olen puhunut tästä asiasta jo usein ja on ihme, että tämä on niin vaikeaa Euroopassa. Olen puhunut siitä, että Yhdysvalloissa jokaisessa linja-autossa oli kyse sitten viidestä tai kahdesta kilometristä tai sadasta kilometristä, vammaisten oikeudet on taattu. Ja miksi? nämä säännöt saadet, säädettiin vietämisodan jälkeen, koska silloin oli niin paljon vammaisia. Ja Euroopassa on vähemmän sotainvalideja, mutta on vammaisia, jotka ovat saaneet vammansa muuta kautta. Ja jos Yhdysvalloissa voidaan sanoa, että me kuljetamme nämä ihmiset ja 30 prosenttia liikenteestä on liikuntavammaisia, Kyse on myöskin urheiluonnettomuuksista, jotka ovat väliaikaisesti liikuntarajoitteisia. Me voisimme ottaa hyviä esimerkkejä, ja Viinissä on professoreja, jotka joutuvat liikkumaan kaksi viikkoa pyörätuolissa, jotta he ymmärtävät ja tietävät, mitä kaikkea siihen liikkuu. En voi ymmärtää, että tässä nyt tehdään poikkeus. Me käytämme rahaa moniin asioihin, ja sitten tässä halutaan tehdä poikkeus pitkien matkojen suhteen. Ja periaatteen pitää olla se, että joka ei ole vammainen, hän voi iloita joka päivä siitä, että hän ei ole liikuntavammainen. Ja tietysti täytyy olla solidaarinen niiden suhteen, jotka joutuvat kärsimään tällaisista vammoista. Ja siksi en ymmärrä ollenkaan, että tässä nyt toimitaan näin. Näin on tehty joka kerta, oli kyse sitten lentoliikenteestä. No, halpalentoyhtiöt vastustivat tätä, tästä koituu lisätyötä ja kustannuksia, mutta meidän pitää olla solidaarisia niiden suhteen. Ja minä en ymmärrä näitä argumentteja. Jos tämä on mahdollista Yhdysvalloissa, niin ei se myöskään täällä voi olla mahdotonta. Thank you for the... Kiitoksia. Ja sitten komissiosta Jäger. Thank you, Mr. Chairman. Let... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Ganchaa tästä suuresta työstä, jota hän on tehnyt. Hän on käyttänyt paljon aikaa ja vaivaa tähän asia kokonaisuuteen ja komissio toden tottakin on yhtä mieltä näiden kunnianhimoisten tavoitteiden osalta, jotka liittyvät sovellusalaan ja vastuukysymyksiin, mutta aivan kuten edustaja itsekin sanoi, niin kultainen keskitie on aina paras. Nyt täytyy löytää kompromissi. Ja kuudes päivä toivottavasti saamme aikaan hyvän kompromissin matkustajiemme tähden. Ihan vain vastatakseni pariin kysymykseen, joita täällä otettiin esiin. Ensinnäkin edustaja Brandburgille sanon, että tähän ehdotukseen ei liity korvauksia, eikä myöskään etumaksuja Katraville sanon tämän. Ja Eivalle sanoisin, että siinä vaiheessa kun 27 saadaan asetuksen sovellusalaan, niin siinä vaiheessa teidän huolenne, jotka koskevat valvontaa, kyllä poistuvat. Ja varmistetaan se, että riippumaton toimielin sisällytetään asetuksen tekstiin joten olemme kyllä saaneet aikaan kovasti edistystä ja komission puolesta voin sanoa sen, että komissio pyrkii jatkuvasti olemaan tällaisena välimiehenä. pyrimme tekemään parhaamme, jotta löydämme toisessakin käsittelyssä hyvän kompromissin. Ja ihan loppuun sanon, että kyllä komissio on yhtä mieltä ja komissaarimme on jo todennutkin sen, että ehkäpä meillä on vielä aikaa näihin matkustajien oikeus, oikeuksiin, mutta saattakaamme nyt ensin päätöksentyö, joka liittyy ähm, näihin nimenomaisiin liikennesektoreihin ja sitten myöhemmin kaikkiin. Kiitoksia sitten esittelijä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron haluan no, kiittää teitä kaikkia panoksestanne. Ja otan huomioon nämä puheenvuorot ilman muuta, mutta puheenjohtaja, me jatkamme työntekoa, ja jotta saamme aikaan hyvän kompromissin, mitä tulee näiden toimijoiden vastuuseen – ja sitä ei pidä sekoittaa muihin sitoumuksiin, jotka saattavat aiheuttaa taloudellisia ongelmia erityisesti pk-yrityksille. Eli me saamme, haluamme saada aikaan hyvän kompromissin, ja meidän täytyy olla vastuullisempia, mutta meidän ei myöskään pidä liikaa kuormittaa tämän alan toimijoita. Eli tällaisen tuloksen haluamme saada aikaan. Tämä asetus siis hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä. Se on erittäin vahva asetus. Ja myöskin neuvoston kanta oli hyvin selkeä. Ja siinä on yritetty nyt vesittää tätä. No nyt täytyy miettiä näitä aluekysymyksiä ja pitäisikö katsoa asioita vähän laajemmin, jotta saisimme aikaan perusoikeuspaketin. Ja se liittyisi myöskin liikutavammaisia, vaikkakin määräaikaisesti, kuten on jo tullut esille. Ja täytyy muistaa, ettei saa käyttää väärin näitä sääntöjä. No, tästä voi rivien välistä lukea, että jos olisi yhtenäinen lipunmyyntipiste, mutta vaikka olisikin vain yksi lippu, Täytyy ymmärtää, että pitää olla riittävät varusteet, jotta voidaan kuljettaa myöskin liikuntavammaisia. Koska meidän täytyy löytää tähän kysymykseen myöskin oikeudellinen tasapaino. Ja meidän täytyy tiedottaa käyttäjä ja kuluttaja riittävästi siitä, että nämä asiat on hoidettu kuntoon, joten kaikki vammaiset voivat nauttia oikeuksistaan. Meidän pitää toimia aktiivisemmin, eikä vain määritellä termiä alueellinen, vaan kuten sanoin, meidän täytyy katsoa myöskin tätä toista puolta oikeuksia ja sitten alueellisia alueiden välisiä ja kansainvälisiä yhteyksiä. Ja sitten valvonnan suhteen komissio viittasi artiklan 27 asetuksesta, mutta myöskin voitaisiin viitata vuoden 2006 asetukseen. Sitähän siteerattiin tässä yhteydessä. Ja kerroin jo, minkä meidän tavoitteemme tulisi olla – Joten näin ollen mielestäni meidän pitäisi nyt löytää oikea tasapaino näiden eri vaatimusten välille. Alueellinen, joka on yhdistetty ehkä kaupunkiliikenteeseen, lähiliikenteeseen, no ehkä se voitaisiin ottaa mukaan. Mutta kuten sanoin, tämä perusoikeuspaketti olisi parempi koska se vastaisi näitä tarpeita paremmin. Ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Lichtenberg, Meissner, Sergiani, jotka olivat mukana aikaisemmin keskustelemassa tästä nimenomaisesta asetuksesta. Ja ehkä tämä on vähän yksinkertaisempaa kuin aikaisemmin kuvittelimme, ja ongelmia tietysti on, mutta se nyt mitä on tehty muilla liikennealoilla ja mitä pian kollegani tekee meriliikenteen suhteen, me emme voi unohtaa myöskään tätä sektoria. Meidän täytyy saattaa tämä linja-autoasetus päätökseen, koska silloin meillä on kokonainen tiekartta kaikille matkustajille. Kiitoksia. Muistuttaisin niitä että tarkistusten jättämiselle on 7. toukokuuta puolelta päivin, eli perjantaina. Ja sitten valiokunnassa äänestetään ensimmäinen kesäkuuta ja sitten heinäkuussa 10. heinäkuuta on äänestys. Sitten toinen osa on Aila Senterin mietintö, olkaa hyvä. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia. Kuten kolleganikin Kamchan Tässäkin tapauksessa olemme nyt uudessa tilanteessa. Meillä on ensimmäinen käsittely. Ja meidän täytyy nyt käsitellä myöskin neuvoston ehdotuksia. Erityisesti haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, Wortman Koolia, Vibolia, Lichtenbergeria, jotka ovat tehneet työtä kanssani, jotta saisimme aikaan paremman tuloksen. Kun ensimmäisiä keskusteluja kävimme puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa, ja haluaisin kiittää myöskin sihteeristöä. He ovat helpottaneet tätä työtä, ja näin olemme päässeet eteenpäin. Ja tietysti myöskin komissiota haluaisin kiittää ehdotuksista. Sieltä ei aina saatu kaikkea, mitä halusimme, mutta mitä tulee kuitenkin näihin tietojen saantiin, tiedot, jotka liittyvät tämän tyyppisiin matkustajaoikeuksien soveltamiseen. Ja puheenjohtajavaltio Espanja on myöskin tehnyt kaikkensa, jotta voisimme lähentää parlamentin kantaa neuvoston kantaan. No, ehdotuksessa kyse on siinä, että laajennetaan tätä meriliikennealaa. Se on hyvin erityislaatuinen ja siellä on edistetty jo paljon. Tämä tulee esimerkiksi risteilyihin. On paljon ihmisiä, paljon matkustajia ja turisteja, jotka ovat tarvinneet tällaisia sopeutuksia. Ja kuitenkin meillä pitää olla yleiset puitteet sillä tavalla, että matkustajan oikeudet on taattu koko sektorilla. Neuvoston yhteinen kanta on lähestynyt aika paljon, mikä on hyvä asia. Siellä on tapahtunut hyvin paljon lähestymistä näiden tarkistusten suhteen ja on otettu huomioon parlamentin kanta mahdollisuuksien mukaan myöskin niissä kohdissa, jotka vaikuttavat kaikkein kaukaisimmilta, mutta vieläkin on merkittäviä eroja, vaikkakin nyt käymme juuri vuoropuhelua, voidaanko me lähentyä lisää. No tärkein asia, kuten totesitte, liittyy tähän soveltamisalaan, ja siinä neuvosto on hyvin eri kannoilla. 27 jäsenvaltiota ovat puhuneet paljon suppeammasta soveltamisalasta, ja silloin suljettaisiin pois kaikki ne alukset, jotka ovat pieniä, joissa on vaikka 36 matkustajaa, ja se on tietenkin eri asia kuin tämä 12 joista me pidämme kiinni. Kuitenkin neuvosto on sulkenut pois kaksi kategoriaa, kolmen miehistön alukset tai vähäisemmät, tai mikäli kuljetetaan vähin alle 15, 500 metrin, metrin matkoja. No, tällä hetkellä tässä ensimmäisessä vaiheessa meidän pitää muistaa myöskin jokiliikenne, Tästä on keskusteltu tällä jo ja tällä hetkellä siellä kärsitään kriisistä hyvinkin pahasti. Ja tämä yhteinen kanta nyt tukee tätä sektoria. Ja minä olisin kyllä valmis noudattamaan neuvoston kantaa. Tämä 36.12. No tässä nyt on vielä paljon lähestymisen varaa, mutta sitten neuvosto on myöskin tehnyt lisäpoikkeuksen aluksille, jotka alle 300 tonnin, bruttotonnin aluksia. Ja tämä monimutkaistaa aika paljon turvallisuuskysymyksiä. Sitten matkustajien täytyy miettiä, onko tässä aluksessa 300 bruttotonnia rekisterissä vai ei. Mielestäni neuvosto on panttanut tätä aika paljon, mutta Tässäkin voitaisiin kyllä laajentaa soveltamisalaa. Sitten on uudistettu artikloja, jotka liittyvät avunantoon, korvauksiin. Mielestäni osittain joissain kohdissa voimme hyväksyä ne, mitä tulee näihin määräaikoihin, kattavuuteen, liikuntavammaisiin henkilöihin ja niin edelleen. Ja sitten on myöskin elementtejä, jotka eivät liity soveltamisalaan, vaan näihin kynnysarvoihin, joiden alta ei makseta mitään korvauksia. Ja parlamentti on hyvin tiukka näissä kysymyksissä, neuvosto tietää sen, 40 euroa on se maksimi. No, uskoisin, että johdonmukaisesti sen suhteen, mitä tehtiin rautatiematkustajien suhteen, voimme pitää kiinni tästä. Eli 16 euroa on tämä kynnys. No, neuvosto on myöskin ottanut huomioon erilaisia tilanteita ja otettu huomioon nämä satamaterminaalit. Euroopassahan on satamia, joissa on vain yksi alus ja sitten on taas satamia, joissa on hyvin paljon erilaisia palveluita ja tietenkin vaatimustaso näissä kysymyksissä matkustajapalveluiden suhteen voidaan ottaa laajemmin mukaan. Ja tässä kysymyksessä me olemme edenneet neuvoston kanssa ja me olemme ottaneet mukaan nämä satamaterminaalit. Ja tällä hetkellä käymme vielä tästä asiasta keskustelua. Neuvosto on myöskin ehdottanut 100 000 matkustajan vuosirajaa. Se olisi alaräisille, jonka yli täytyy säätää näitä laatustandardeja. Ja Mielestämme näiden sääntöjen pitäisi olla yleispäteviä. Niitä pitäisi soveltaa myöskin, jos matkusten alle 100 000 vuodessa. Eli näissä asioissa varmaan voidaan vielä lähestyä. Ja sitten tarkistuksia, jotka voitte lukea omalle kielellänne. Olemme yrittäneet vielä pitää kiinni vuoropuhelusta ja haluamme laajempaa soveltamisalaa Komissio on puhunut vielä tästä 12 matkustajasta. Ja sitten tämä vähimmäiskorvaus 4 euroa. No tässäkin pitää vielä vähän lähestyä lisää. Ja sitten todistustaakka, mitä tulee näihin olosuhteisiin, joissa kiistetään aluksen pääsy henkilöiltä. No se on sitten tämä liikenteenharjoittajan vastuulla. Ja myöskin lentoliikenteessä ja meriliikenteessä kapteeni voi toimia painostuksen alaisena jossain tilanteessa ja meidän pitää pitää kiinni siitä, minkälaisesta liikennemuodosta on kyse. No, neuvosto on tehnyt hyvän ehdotuksen, että riippumaton elin toimisi tässä ja olisi kahden tasoisia reklamaatioita, mutta tietenkin tässä suhteessa täytyy toimia riippumattomasti ja tästä olemme pitäneet kiinni. Ja sitten oikeudet liikuntavammaisten oikeudet. Meidän pitää kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten on sopeutettu aluksia näissä kysymyksissä – ja tietenkin näissä määräajoissa on vielä eroja. Neuvosto on puhunut kahdesta työpäivästä ja sitten parlamentti taas puhuu 48 tunnista. Eli jos tähän väliin sattuu vaikka viikonloppu, siinä mielessä on painempi pitää kiinni tästä 48 tunnista. Sitten valitusaikaa on supistettu. Ja jos myöhästyminen on jo puolitoista tuntia. Silloin pitäisi antaa jo ensimmäistä avunantoa. Ja sitten tarkistus 48. Minulta kysyttiin näistä hallinnollisista kysymyksistä ja se on mukana tarkistuksessa 48. Ja myöskin olemme eri kannoilla neuvoston kanssa näistä terveyssyistä ja turvallisuussyistä silloin, kun evätään pääsy laivaan. Ja olen puhunut tästä muiden varjoesittelyiden kanssa. Ja tällä hetkellä haluaisimme lisätä näihin turvallisuussyihin myöskin terveyssyyt. Tässä voidaan avata hyvin monimutkainen Pandoran lipas. Ja tässä mennään vähän pidemmälle kuin vapaaehtoisten toimintojen suhteen. Matkustajilta voidaan vaatia silloin mitä hyvänsä tai jotain kaavaketta, joka pitäisi esittää. Mielestäni nyt emme halua puuttua näihin kysymyksiin, joita ei ole avattu muillakaan sektoreilla. No sitten johdonmukainen lähestymistapa. Meidän pitää olla johdonmukaisuutta näillä neljällä saralla. Meidän pitää toimia johdonmukaisesti, jotta kaikki matkustajat tietävät silloin, kun he siirtyvät liikennemuodosta toiseen, eli mitä sääntöjä heihin sovelletaan. Ja no, tässä olivat tärkeimmät kohdat ja nyt sitten odottelen ehdotuksia ja kommentteja kollegoilta. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Alexander. Mrs. Wortman Cool. Sitten Wortman Kool. Dank eh, voorzitter. En ik wil graag... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin äh, ilmaista kiitollisuuteni esittelijälle tästä erittäin hyvästä yhteistyöstä, jonka myötä olemme saaneet mietinnön valmiiksi. Mehän puhumme todellakin kuluttajien oikeuksista ja siksi haluamme varmistaa, että tällaiset oikeudet valitsevat myös meriliikenteen alalla. Tähänhän on tehty 53 muutosehdotusta, tarkistusta. Monet niistä ovat ongelmattomia. Kuitenkin kaikkein suurin ongelma on itse sovellusala. Haluaisin viitata siihen, mitä kollega tässä jo sanoi. Me puhumme todellakin kuluttajien oikeuksista, mutta samanaikaisesti meidän täytyy pitää huoli siitä, että tämä ehdotus on kohtuullinen ja se on toteuttamiskelpoinen, myöskin kun ajattelemme tämän alan pienempiä toimijoita. Puhummehan meriliikenneajasta puhumme sellaisista omistajakapteeneista, joilla ei ole edes erillistä toimistotilaa, eikä heillä ole aikaa tehdä mitään toimistotöitä, koska ovat liian kiireisiä laivaa ohjatessaan. Tästä halusin esittää kysymyksen. Te sanoitte, että sisävesiliikenteelle voitaisiin antaa poikkeuslupa. No, haluaisin tietää, miksi ette halua olla joustavampia tämän 37 matkustajaluvun suhteen. Minusta olette hiukan liian peräänantamaton, erityisesti kun otetaan huomioon se, että pienet yritykset, jotka käyttävät pieniä aluksia, niin niiden olisi hyvin vaikea noudattaa tällaisia sääntöjä. Ja kun puhumme alle 36 matkustajan aluksesta, niin puhumme hyvin pienistä aluksista, joskus jopa historiallisista perinteisistä aluksista joita ei alun perinkään ole suunniteltu täyttämään tällaisia vaatimuksia ja olisi aika vaikea rakentaa niitä uudelleen, remontoida niitä. Se edellyttäisi melkoisia investointeja ja ne yritykset, jotka tällaisia aluksia käyttävät, ei niillä olisi varaa tällaisiin kustannuksiin. En tietenkään halua yleen katsoa matkustajien oikeuksia, päinvastoin ne ovat minusta todella tärkeitä. Ja siksi on elintärkeää, että pidämme huolen siitä, että matkustajan oikeudet kirjoitetaan tähän lainsäädäntöön. Mutta osoitan nyt muutamalla esimerkillä kantaani. Te ehdotatte, että pitäydymme 12 matkustajan luvussa, mutta otamme toisaalta käyttöön munkinlaisia poikkeuksia. Sitten artikloissa 15, 22 ja 25 viitataan 2,2 rajaan. Mielestäni 8,2 rajaa. Mielestäni niin tämä olisi liian rajoittavaa. Ja tämä 36 matkustajan lukumäärä kyllä lähettäisi selkeämmän viestin matkustajille kuluttajille siitä, mitä odottaa. Jos haluavat suuremman aluksen, niin menkööt sitten etsimään suurempaa alusta. Tämä ehkä olisi parempi järjestelmä kuin tällainen kahden raiteen, joissa joissain tapauksissa noudatettaisiin 36, joissain jotain muuta. Ja kyllä meidän täytyy joka tapauksessa antaa myös ymmärrettävät säännöt näille perinteisille historiallisille aluksille. Kyllä minä uskon, että me voisimme saavuttaa yhteisymmärryksen neuvoston kanssa, jos vain osoittaisitte suurempaa joustavuutta näiden seikkojen suhteen. Jos näin toimisitte, niin minä ja ryhmäni olisimme erittäin kiitollisia. Kiitos. Bilbao. Kiitoksia sitten Bilbao. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia neuvoston jäseniä ja valiokunnan komission jäseniä, ja ajallaan siitä ponnisteluilla on pyritty sopimukseen on monia asioita, jotka esittelijä on ottanut esille, jotka liittyvät sopimuksiin, joita olemme jo saaneet aikaan, mutta että edelleenkään emme ole päässeet sopimukseen siitä, mikä on soveltamisala, ja että olisimme sen puolesta, että säilytettäisiin se, mitä ensimmäisessä käsittelyssä saavutettaisiin, ja sitten tämä, tämä kahden vuoden raja niille aluksille. Me emme ole päässeet, mitä tulee siihen, mitä neuvostonista on ole yhtä, yhtä mieltä siitäkään. Siitä meillä tulee voimaan tämä asiakirja Olemme sen puolesta, että miten saadaan lisää vakuuksia sitä, miten on välttämätöntä, että vastataan valituksiin määräajan puitteissa. Ja jos vaatimus on myönteinen, niin se vastattaisi pelkästään sillä, että hallinto on äänettä. Mitä olisi laatunormeihin, sanan tämän sadan tuhannen matkustajan pohjalta. Ja kysymyksiä, jotka edelleenkin täytyisi käsitellä, mutta tässä kysymys, joka on täysin neuvoston esitystä vastaan, jossa puhutaan siitä mahdollisuudesta, voidaan välttää lastenmatkustajien kuljettaminen, jotka, jotka ovat silloin, kun sitä on oikeutettuja perusteita, jotka liittyvät terveyteen tai turvallisuuteen. Tämä on sellainen asia, joka meidän kannalta tulemaan avainkysymys. Ei voi tällaista kriteeriä, voidaan kieltää kuljetus, joka on seurauteen terveyteen perustuva, koska ei kysytä milloin se olisi mahdollista, joten meillä on tässä ehdottoman kysymys, joka on täysin vastakkainen meidän näkemisen kanssa. Tämä on avainkysymys meidän ryhmällemme, jossa kysymys on matkustajien oikeuksien puoltamisesta, mutta myöskin sellaisten ihmisten oikeuksista, jotka ovat vammaisia tai liikuntarajoitteisia. Ja haluan kiinnittää huomioon siihen, että kaikki henkilöt mukaan jotka ovat tässä salissa, me olemme henkilöitä, mahdollisesti vammaisia tai liikuntarajoitteisia, joten tämä siis siitä, mitä olemme tekemässä. Tämä on kannalta mutta on hyvä päästä sopimukseen. Thank you, Mr. Lichtenberger. Kiitoksia, Lichtenberger. Ja, äh, herzlich... Sydämiset kiitokset. Tässä jälleen on sama keskustelu, jota käytiin jo linja-autojen yhteydessä. Nimittäin me annamme oikeuksia liikuntarajoitteiselle vain silloin, kun se on helppoa, jos on mahdollista sitten kiertää, niin sitten jätämme kaiken varalta ne oikeudet antamatta. Minusta näyttää siltä, että on kyseenalaista se, mitä täällä on otettu esille. Ensimmäinen asia on kysymys suuruudesta, siis 12 vai 36 henkilöä. Minusta meidän pitäisi pyrkiä mahdollisimman pitkälle vetää tätä henkilörajaa alas, jotta saadaan mahdollisuuksia parannettua. Sitten nämä historialliset alukset. Minulle on selvää, että vanhat historialliset alukset ovat vaikeasti korjattavissa, mutta epäilen, että kaikki, mikä on kymmenen vuotta vanhempaa, yhtäkkiä on sitten historiallista ja kaikilla on sitten jokin tekosyy. Joten yleensähän ei niinkään ole tärkeää se, että joudutaan tekemään jotakin uusia rakenteita. Kyse on pelkästään pyörätuolissa kulkevista on myöskin näkövammaisia tai kuulovammaisia, joita me tarkoitamme. On hyvin erilaisia ryhmiä, jotka liittyvät tähän alueeseen. Moni, monia ryhmiä varten ei tarvitakaan monia korjauksia, mutta tarvitaan tahtoa tehdä jotakin näiden ihmisten hyväksi. Ja siitä tässä on kysymys. Siksi minusta Yksi asia olisi erityisen tärkeä, josta olen jo puhunut jo kollega Ajalast Henderin kanssa, nimittäin kysymys satamista. Jos meidän ei onnistu satamienkin osalta saada aikaan sitä, että niitä voidaan käyttää, emme voi odottaa, että pyörätuolin käyttäjät tai liikuntarajoitteiset leijuvat laivalle – autostaan tai mistä sieltä, siitä välineestä olevat tulleet satamaan. Täytyy olla mahdollista sen, että on samantyyppisiä palveluita kuin tällä hetkellä on lentoasemilla, myöskin silloin kun käytetään laivoja. Totta kai voidaan tietysti siis sanoa vaikka sata kertaa nyt, että hyvä on, ja jälleen on pieni yritys vaarannettu. Miksi ei ole todellista tukea tätä varten? Miksi ei ole todellista ö, tukea tätä rahoitustukea näiden toimeenpanemista? Miksi valtiot eivät tue tätä? Infrastruktuureihin käytetään paljon varoja. Tällaisilla lisärakenteilla tai laitteiden hankkimisella, jotka ovat välttämättömiä, saisimme myöskin työtä pienille keskisuurille yrityksille. Nekin voisivat ansaita tätä kautta. Siis tämäkin olisi talouden tukemista. Mutta se pitäisi vain nähdä sellaisena. Minä olen syvästi vakuuttunut siitä, että meidän, me voimme ottaa tässä hyvin ratkaisevan askeleen ja sitten vielä tästä riippumattomasta tahosta. Tässä asiakirjassa se on hyväksytty, siitä olen iloinen, koska jos riippumatonta tahoa ei tule, jonka puoleen voidaan kääntyä silloin, kun oikeuksia on loukattu, se, tämä ei tule edes toimimaan alussakaan. Joten minä toivoisin tässäkin mahdollisimman lyhyitä siirtymäkausia. Toivoisin, että me Euroopan parlamenttina, Euroopan unionina voimme sanoa, että kyllä, me otamme vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen vakavasti ja teemme jotakin, jolla heidän elämänsä tehdään helpommaksi. Minä nyt haluan teitä opettaa tässä, hyvät kollegat. Meidän ei pidä unohtaa tätä. Te tiedätte, että minäkin pidän tärkeänä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta niitä ei saa käyttää eh, tekosyynä kaikille sille, mitä ei haluta tehdä vammaisten tai liikuntarajoitteisten hyväksi. Näin tätä ei pidä tehdä, ei pidä tehdä pienille ja keskisuurille yrityksillekään tätä, koska se olisi heidän kannaltaankin palvelus. Thank you, Mrs. Meissner. Kiitokset, Meissner. Kiitoksia, puheenjohtaja. Voin puhua aika lyhyesti, koska aika monesta asiasta on jo puhuttu. Kaksi kohtaa, joita haluaisin nyt tukea. Ensinnäkin terveyssyyt, mitä tulee aluksen päästämiseen. Vilva jo totesikin, että tätä ei voida hyväksyä näin. Se täytyy selittää vähän tarkemmin, mitä tällä on tarkoitettu. Nämä terveyssyyt sinänsä, sille, että ei päästä alukseen, sitä ei voida näin toteuttaa Euroopassa. Se on ehdottoman tärkeä kohta meille. Sitten toinen kohta liittyy toteutettavuuteen. No se tietysti täytyy ottaa huomioon. Ja tässäkin voin puhua lyhyesti. Historialliset laivat. No itse olen jo matkustanut historiallisilla purilaivoilla ja joskus myöskin pyörätuolissa liikkuvat on otettu mukaan, mutta kuinka pitkälti ne voidaan sitten ottaa aluksen alausiin. No sitten jos me mietimme näitä asetuksia, kaikki ei ole toteutettavista parhaallakaan tahdolla, ja historialliset alukset ovat joskus suojeltuja tai jotain muuta, mutta kyse on nyt siitä, mitä voidaan toteuttaa ja mitä ei. Eli tähän tarvitaan asetuksia ja sitten täytyy miettiä, miten nämä ihmiset, jotka eivät pääse kannen alle, heille pitää sitten olla vaihtoehtoisia alukseen pääsykeinoja. Se nyt on kuitenkin mahdollista ilman mitään uusia rakennuksia. Kiitoksia. Sitten komissiosta taas Rova Jäger. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Ajala Senderiä ja varjoesittelijöitäkin kovasta työstä, jota ovat tehneet. Olemme oikein tyytyväisiä nähdessämme, että näinkin paljon halua löytyy saada aikaan yhteisymmärrys, joka tyydyttää niin matkustajia kuin elinkeinoelämääkin. Tietysti muutamia ongelmia täällä vielä on. Ne liittyvät muun muassa terveyteen, korvauksiin, sovellusalaan, lippujen hinnan korvauksiin, etc. Mutta olemme enemmän kuin luottavaisia sen suhteen, että yhteisymmärrys löytyy. Sovellusalan suhteen korostaisin seuraavaa. Olemme yhtä mieltä muutaman puheenvuoron käyttäjän kanssa siitä, että tarvitaan selkeät kriteerit ja kahtalaiset kynnykset olisivat ehkäpä hämmentäviä kuluttajien kannalta. Uskomme kuitenkin, että kompromissi tullaan löytämään 36 ja 12 välillä. Ja uskomme, että tietyt alukset ovat jo sulje, on jo suljettu äh, sovellusalan ulkopuolelle, jos lähdetään 500 metristä tai äh, henkilöstön lukumäärän suuruudesta johtopäätöksenomaisesti sanoisin, että meriliikennematkustajat ovat odottaneet jo aivan liian kauan oikeuksiensa turvaamista ja tätä ei pitäisi enää pitkittää. Komissio siis varmasti pyrkii tekemään kaikkensa, jotta saadaan aikaan kompromissi, sellainen, joka mahdollistaa hyvän toisen käsittelyn matkustajien tähden. Kiitos. Kiitokset Najal Sender. Si, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä ehdotuksista, joita sain kollegoltani soveltamisalan suhteen, kuten Jäger juuri totesi ja kuten on todettu, vielä on liikkumavaraa lähentää kantoja. Ja mielestäni myöskin teollisuus voi nämä hyväksyä sitten nämä korvaukset. No tämä on tietysti myöskin yksi kohta, jossa on liikkumavaraa. Ja sitten terveyskysymykset ovat hiukan monimutkaisempia. No ehkä vielä ei ole hetki tällä alalla, meriliikenteen alalla, aloittaa näiden kysymysten käsittelyä. Joka tapauksessa haluaisin kiittää myöskin puheenjohtajavaltio Espanjaa, joka on yrittänyt lähentää mahdollisimman pitkälti neuvoston kantoja parlamentin kantaan. Ja katson, että näissä kolmessa kohdassa, jotka ovat kaikkein monimutkaisimpia, voimme päästä sopuun tai ainakin voimme jättää avoimeksi ne ja ajatella, että myöhemmin voisimme ottaa ne mukaan. Ja sitten muista asioista. No ne ovat kysymyksiä, joissa on tapahtunut paljon lähentymistä ja on haluttu päästä sopun ensimmäisessä käsittelyssä, se on selvää, ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja komissiota sen avusta. Thank you very... Kiitoksia. Muistuttaisin, että määräaikatarkistusten jättämiselle on 6. toukokuuta. Ja tämä valiokunta äänestää ensimmäinen kesäkuuta ja täysistunnossa äänestetään sitten varmaan heinäkuussa. Eli 6. toukokuuta on määräaika tarkastusten jättämiselle ja 7. kesäkuuta sitten Kanchanin mietinnölle. Ja kummastakin äänestetään sitten ensimmäinen kesäkuuta. No niin, sitten seuraava kohta. Marineskun mietintö. Marines, kuulkaa hyvä. <coughs> Mulțumesc, domnule eh, președinte. Stimați colegi. Niin, kiitoksia kollegat. Se, sen jälkeen kun viimeksi puhuimme tästä asetuksesta, olen kokoustanut varjoesittelijöiden kanssa ja haluaisin kiittää heitä kovasti hyvästä yhteistyöstä ja avustuksesta. Osallistun myös kolmikantaneuvotteluun neuvoston kanssa siitäpä syystä. Nyt tällä hetkellä saatakin kuulla useita suullisia tarkastuksia siihen kantaan, jonka olen jo esittänyt. Olen yrittänyt ottaa näissä suullisissa tarkistuksissa huomioon tiettyjä seikkoja, joista keskustelin neuvoston ja komission kanssa. Eritoten sellaisissa yhteyksissä, kun olemme saaneet aikaan yhteisymmärryksen keskenämme. Niin ikään olemme keskustelleet senkin jälkeen, kun itse esitin tarkistuksia, kompromissitarkistuksia, olen keskustellut siis varjoesittelijöiden kanssa ja heidän kanssaan olenkin jo saanut aikaan yhteisymmärryksen. Kuten tiedätte, niin noin 80 tarkistusta kaiken kaikkiaan meillä oli. Ja nyt olen onnistunut ne kaikki sisällyttämään kompromisseihin tai muunlaisiin tarkistuksiin niin, että toivottavasti poliittisten ryhmien kesken saamme aikaan yhteisymmärryksen. Pari seikkaa kuitenkin haluaisin tässä kohtaa mainita, jotka ovat minulle tärkeitä. Ensinnäkin hyväksyn neuvoston kannan. Hyväksyn sen, että otetaan käyttöön liite ja hyväksytään tiettyjä käytäviä tämän asetuksen myötä. Tällä hetkellähän meillä on jo aika kilpailukykyistä rautatieliikennettä, mutta haluamme näitä käytäviä. Ja tämän lisäksi olen esittänyt tarkistuksia niistä kaupungeista, joiden kautta nämä käytävät kulkisivat. Mutta toivottavasti saamme näistäkin yhteisymmärryksen aikaan. Toiseksi yksi tärkeä keskustelu, josta keskusteltiin, on tämä niin sanottu yhden luukun piste, one stop shop. Uskoakseni siitäkin olemme nyt poliittisten ryhmien kesken saaneet aikaan yhteisymmärryksen samoin kuin neuvoston kanssa. Tämähän on erittäin tärkeä kysymys. On erittäin tärkeää, että saadaan tällainen yhden palvelun luukku, jossa rahtikäytävien käyttäjät voivat saada hyväksynnän ja voivat myös lupia pyytää koskien rautatiekapasiteettia. Vielä yksi asia on kuitenkin avoinna, joka on kiistanalainen. Se liittyy ö, lupamenettelyihin. Tämä saattaa johtaa neuvoston vastustukseen, mutta tämä asia on kuitenkin meille aika läheinen, kuten ö, äänestyslistastakin käy ilmi. Me tarvitsemme avoimia markkinoita Eurooppaan, mutta neuvosto ei vielä ole yhtä mieltä sen kanssa, että tällainen mahdollisuus otettaisiin käyttöön, josta juuri puhumme. Nähtäväksi jää, löytyykö tästä asiasta yhteisymmärrystä vai ei. Nyt kuuntelisin teidän kantojanne näihin tarkistuksiin, joita olen jättänyt. Ja olen myös esittänyt äänestyslistan kun olen keskustellut vielä varjoesittelijöiden kanssa, tulen tekemään muutamia muutoksia äänestyslistaan sillä tavalla, että teillekin jää riittävästi aikaa listaa tarkistella ja ennen huomista äänestystä voitte tehdä päätöksenne. Kiitoksia sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä Liberatski sosiaalidemokraateista. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem potwierdzić. Puheenjohtaja, Haluaisin vahvistaa sen, mitä herra Marinesku juuri totesi. Todellakin on niin, että kaikki tarkastukset, joita esittelijä on tehnyt, samoin kuin muut esittelijät, on analysoitu ja missä saatoimme päästä yksimielisyytemme, hyväksyimme ne ilman, että oli sen kummempia poikkeavia näkemyksiä – Pyrimme sitten pääsemään muutenkin kompromisseihin. Minä haluaisin korostaa sitä, että minun ryhmässäni olemme katsoneet tätä hanketta askelena kohti ajatusta vapaasta eurooppalaista rautatiealueesta – Olemme keskustelleet eri vaihtoehdoista ja pohdimme sitäkin, että komissiota pyydettäisiin vetämään pois tämä hanke ja käynnistämään uusi. Viime viikkojen aikana olemme kuitenkin saaneet aikaan huomattavaa edistystä asiassa. Kiitos eh, herra Marineskun eh, kärsivällisyyden. Ja ajatellen niitä kantoja, joita on tulevilla puheenjohtajavaltioilla. Puheenjohtajamme oli oikeassa todetessaan, että rautatie väellä tulee olemaan satoja syitä olla saattamatta sektoria toimimaan hyvin, mutta me voimme kysyä, miten monta tekosyitä voidaan sitten löytää, mutta aina sitten varmasti on tämän tyyppisiä esteitä. Joka tapauksessa tärkein liittyy tähän rahtikäytävän käsitteeseen, ja olemme nyt löytäneet tästä määritelmän, joka sisältää sellaiset välttämättömät rautayhteydet, jotka ovat olennaisia ja sisällyttävät myös lauttayhteydet. Ja näin olemme onnistuneet työstämään määritelmän sille, mitä on palvelujen saaminen yhdestä paikasta. One Stop Shop, että tällainen, miten tällainen voidaan saada kutakin käytävää varten. Joten tässä me vastaamme odotuksiin, joita sektorilla on. Ja eri elinten esittämiin olemme myös keskustelleet pitkälti eri kiistoista, joita on ollut eri elinten välillä, ja kansallisten elinten välillä, kansallisten viranomaisten välillä. Ja pidän hyvänä sitä, että näyttäisi siltä, että lukunottamatta kahta tapausta Maltaa ja Kyprosta lukunottamatta emme ole jättäneet huomiota ainoatakaan jäsenvaltiota. Olemme jopa lisä, sisällyttäneet mahdollisen käytävän Sloveniaan. Meillä on jotakin huolenaiheita. Ja yksi niistä on se, Rautatierahti on nyt tällä hetkellä jäsenvaltioiden prioriteetti. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole halukkaita investoimaan näihin hankkeisiin – mutta ajatellen määräaikoja, kaksi vuotta, kuusi kuukautta näiden linkkien aikaansaamiseksi, joten kapasiteetti ja mahdolliset aikatauluajat junille, kaikki nämä kysymykset ovat olleet kiistanalaisia. Me olemme saaneet aikaan sopimuksia näissä, joten minun ryhmäni on tyytyväinen siihen, että olemme kulkeneet pitkän tien ja voineet hyväksyä ehdotukset, jotka ovat edessämme. tämä on vahvistaa. Meillä on äänestyslista, joka on pitkälti sellainen, että valitsee yksimielisyys, lista, joka jos, joka takana on huomattava enemmistö, että niin vetoaisin kollegoihin ja sanoa, että täytyy luopua joistakin kunnianhimoisista tavoitteista. Minäkin olen luopunut joistakin omista tarkistuksistani, herra Marinsko luopunut joistakin omista tarkistuksistaan, joten toivon, että ette suhtaudu siihen tosiasiaan, että jotkin teidän esityksenne kenties eivät ole tulleet täysin huomioon otetuiksi, mutta että lopputulos kuitenkin on myönteinen ja voidaan mahdollisesti siirtyä tälle kasvulinjalle. Sitten Allestan Bilbao. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin Marineskua hän on tehnyt hyvin paljon työtä näin monimutkaisissa asioissa. Ja hyvin monet muutkin ovat tässä mukana, avustajat, sihteeristöt, ja he ovat kärsineet paljon enemmän kuin me. No, aamulla meillä oli viimeinen kokous. Me kaikki esitimme tarkistuksia myöskin ALDE. Esitti aika monta tarkistusta, joita ei saatu mukaan aikaisemmissa neuvotteluissa. Ja aina yritämme pitää kiinni ensimmäisestä käsittelystä parlamentissa. Ja haluaisin todeta, että olemme olleet mukana kaikissa kokouksissa ja aina olemme halunneet olla mukana rakentavasti. Ja tavoitteemme oli se, että kyseessä olisi eurooppalainen hanke ja olemme halunneet puolustaa näitä tarkistuksia eurooppalaiselta kannalta. No sitten suuria ongelmia on kuitenkin ollut. Määritelmä, jonka neuvosto teki liitteessä yksi, siinä puhutaan niistä vaatimuksista, jotka liittyvät uusiin käytäviin. Ja neuvotteluissa hyväksyttiin se, että liite 2 on otettu mukaan ja saimme aikaan hyvin laajan sopimuksen. Ja sitten liitteessä 1 puhutaan näistä eri käytävistä, joita käytetään. Ja olemme kysy- kysyneet monta kertaa neuvostolta, miksi on tehty ehdotuksia näistä käytävistä eikä mistään muista. Mutta ikävä kyllä, emme ole saaneet vastauksia, paitsi että kyse on jäsenvaltioiden päätöksestä. No toivottavasti tulevaisuudessa sopimus, johon päästään, on erilainen tässä suhteessa. Ja haluaisin myöskin sanoa, että tarkistus, joka liittyy liitteeseen yksi, meidän ryhmämme äänestää sitä vastaan, mutta muita tarkistuksia voimme tukea liittyen näihin käytäviin. Haluamme puolustaa tätä ensimmäisen käsittelyn tulosta mahdollisimman pitkälle. Ja tänä aamuna teimme aika paljon kompromisseja, mutta on kuitenkin yksi kysymys, joka on huolestuttava kaikkien, kaikille, eli mikä on tämä yhden asioimispisteen suhde. No tässä on kolme kantaa, ja tämä nyt kävi selväksi tästä keskustelusta. Eli puhutaan tästä yhdestä asioimispisteestä kaikkien käytävien suhteen. No vaikuttaa siltä, että tämä todennäköisesti ei tule toteutumaan. Ja sitten toinen kanta, että olisi yksi asioimispiste jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja sitten kun keskustelimme asiasta lisää, ehdotimme, ja minäkin ehdotin omalle ryhmällemme, on se, että olisi kolmas vaihtoehto. Siellä kenenkään hanke, mutta se voisi olla ratkaisu. Eli määriteltäisiin yksi asioimispiste kullekin käytävälle. Näin meillä voisi olla eurooppalainen näkemys tämän hankkeen suhteen ja tällä tavalla jäsenvaltiot ponnistelevat, jotta nämä käytävät toimivat ja silloin voitaisiin jakaa tietoa ongelmista ja ratkaisuista paljon tehokkaammin ja me uskomme, että tämä voisi olla ratkaisu, jonka avulla pääsemme sopimukseen tämän hankkeen suhteen. Sitten nämä investointien suunnitelmat – No, neuvosto ei halunnut ottaa mukaan mitään viittauksia tähän kysymykseen, mutta tässä puhutaan meidän kannaltamme tyydyttävästi myöskin näistä viitteistä. Ja meidän täytyy miettiä investoinnin suunnittelmasta ja hankkeiden toteuttamisesta. Ja yleisesti ottaen nämä asiat, jotka ovat kaikkein hankalimpia, uskon, että huomenna pääsemme sitten sopuun äänestyksessä ja että pääsemme lähemmäs ensimmäisen käsittelyn tulosta parlamentissa. Kiitos. Mr. Kramer for the Greens. Sitten vihreistä Kramer. Ja, Niin, minäkin haluaisin aluksi kiittää esittelijä Marineskua, samoin myös sihteeristöä, joka on tukenut meitä kovasti. Samoin myöskin kiittää varjoesittelijöitä. Kaksi olennaista asiaa oli meille ratkaisevia – ja niiden ansiosta pystymme nyt antamaan suostumuksemme. Alkuperäinen näkemys, joka komissiolla oli, että olisi tällainen rahti kiskoliikenteen verkosto, joka olisi prioriteetti, joka luotaisiin riippumatta mahdollisista tappioista. Tämän pystyneet torjumaan, koska on erilaisia puiteolosuhteita. Minä tulen Saksasta. Siellä sekaliikenne on sääntö kaikilla kiskoreiteillä – on joitakin maissa, joita on, jossa on tällaisia huippunopeille junille tarkoitettuja reittejä, mutta tämä on asia, joka pitää ottaa huomioon. Emmekä tietenkään halunneet, että olisi tällainen yleinen varaus, joka koskisi tiettyjä reittejä, jolloin jo, miksi poistettaisiin liikenteestä 10-20 henkilöjunaa vain siksi, että halutaan varata tämä yhteys rahtiliikenteelle. Ja tämän pois tämä on tärkeää, koska tuollakin on olemassa näitä hyvin erilaisia tasoja, enkä voi kuvitella, että joku meistä poliitikoista nyt menee kotimaahansa ja sanoo, että olemme kansainvälisesti nyt saaneet aikaan erinomaisia rahtiliikenteen käytäviä, ja siksi joudutte nyt sitten odottamaan tunnin pitempään paikallisjunaa. Haluaisinpa nähdä, kuka tällaista linjaa pystyy edustamaan. Sitten olemme löytäneet paljon kompromisseja, ja haluan niistä pariin nyt viitata. Ne ovat meille todella tärkeitä. Ensinnäkin täällä nousee nyt esille Delegated Acts, joka on selvää, että parlamentti on silloin tässä osallisena, että komissiolla ei ole oikeutta yksin tehdä muutoksia, vaan sen ei, pelkä, sen ei pelkästään pidä kysyä meitä, vaan se tarvitsee meidän suostumuksemme siihen, jos jotakin halutaan muuttaa. Tämä on minusta tärkeää. Toinen asia on, miten nyt jos on tällaisia yhden palvelupisteen järjestelmiä, One Stop Shop, ja tällaisia yli muita valvovia elimiä, jotka tulevat näiden infrastruktuurin hallinnoijien lisäksi. On selvää, että reittien vapauttaminen, infrastructure management, sen täytyy tapahtua kansallisella tasolla, joten ylempänä oleva elin ei voi sanoa, että me nyt käytämme tätä rattöyhteä, se mitä te sitten teette lähiliikenteellä tai kaukoliikenteellä tai henkilöliikenteellä on meidän kannaltamme yhden tekevää. Näin tämä ei käy. Vain siinä tapauksessa, että nämä infrastructure management, äh, managers antavat, ilmoittavat, että reitti on käytettävissä, ratayhteys on käytettävissä, silloin tämä äh, viranomainen, joka on ylempänä oleva, voi sitten ilmoittaa, että junat kulkevat. Siis pitää tällaista äh, erityistä suosimista ei tule, mutta silloin kun ilmoitetaan, että ratayhteys on vapaana, silloin tätä he eivät sitten voi vetää pois tapauksessa, että sitä kilpailu käytä, koska Euroopassa kilpailutilannekin on hyvin erilainen maita, joissa pyritään jarruttamaan kilpailua. On kansallisia rautatieyrityksiä, joilla on 23 ratayhteyttä käytössään, tai jotka ovat varanneet käyttöönsä, mutta eivät käytä niitä lainkaan, jotta kilpailua ei tulisi. Tämä ei ole meidän intresseissämme, koska me haluamme kilpailua myös kiskoille. Emme halua tällaisia sumplittuja kilpailuetuja. Tästä on täysin selvää, että jos jokin yhteys on vapaa, jokin koridori on käytävää vapaa, niin silloin täytyy myöskin voida käyttää sitä. Ja sitten tämä yhden pisteen palvelujärjestelmä. Tästä on tietysti puhuneet paljon. Meidän käsityksemme oli, että pitäisi olla tällainen viranomainen, joka on yläpuolella ja jossa yritykset, pyytävät tällaisen rajat ylittävän yhteyden käyttöä. Eli he joutuisi tekemään hakemusta neljään kertaa näiltä erilaisilta infrastruktuurihallinnoijilta, vaan tämä ratkaisu, hakemus tehtäisiin yhdessä paikassa. Tietysti päätös jäisi kuitenkin edelleen infrastruktuurijohtajien tehtäväksi, hallinnoijien tehtäväksi. Mutta ja avoin kysymys, yksi kysymys, joka on avoin, ja neuvosto näkee asian niin kuin olemassa kaksi tällaista ylempää viranomaista. Toinen vastaisi näiden väylien jakamisesta ja hakemusten kokoamisesta ja niiden läpikäymisestä, niihin tutustumisesta. Ja toinen viranen olisi vastuussa sitten siitä, että tehtäisiin investointeja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Minusta tämä erottaminen johtaisi kaksinkertaiseen keskusteluun. Jos huomataan, että on jo paljon tarvetta, jota ei voida huomiota, huomioon siksi, että puuttuu jokin vaihde tai, tai että puuttuu jokin raide jostakin, jossa takaisin tekemään useampia keskusteluja, silloin pitäisi voida pystyä myöskin tekemään ratkaisuja. Tiedän, että ratkaisut yleensä eivät synny muutamassa kuukaudessa, mutta ehkä se joskus on mahdollista, tai ehkä mahdollista rakentaa äh, rinnallikkaisraide. Saks, Rostokin satamassa on 16 vuoden rakennettu rinnakkaisraidetta, mutta eikä se vielä ole syntynyt, mutta olen optimisti. Veronossakin kesti vuosisadan lähestulkoon tämän aikaan saaminen, mutta uskon, että jossain vaiheessa tulos syntyy. Niin, meillä on siis, olemme saaneet aika monia kompromisseja, olemme kaikki suostuneet tässä liikkumaan kannoista, ja tästä haluan kiittää kaikkia. Ja puheenjohtaja heiluttelee jo nuijaansa, joten lopetankin nyt tässä sitten. Thank you for the ECR, Mr. Epping. Kiitoksia EKR-ryhmästä, Epping. Thank you, uh, Chairman, for Kiitoksia puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Minäkin pääpiirtein tuen tätä mietintöä samoin kuin kompromissia, jonka esittelijä on meille esittänyt. Eritoten olen yhtä mieltä tämän käytäväperiaatteen kanssa. Ainoa kysymykseni on seuraava. Onko tämä todella eurooppalainen kysymys? Koska mehän tulemme nyt perustamaan yhteisen toimielimen ja tämän yhden palveluluukun. Tuleeko se toimimaan, vaiko eikö? Eikö olisi parempi pitää kansallisten infrastruktuurien toimielimiä yllä, jotka kuitenkin olisivat keskenään paremmin yhteyksissä, ja tulisi saada aikaan sellainen sääntelyjärjestelmä, joka ottaisi huomioon takarajat, avoimuuden, etc. Koska jos, jos tämä yksi palveluluukku ei toimi, niin sitten ei ole mitään. Sitä odottaisi näitä slottiaikoja vaikka kuinka kauan. Ja sitten on sellaisia maita, joissa on hyvin tiiviit liikenneyhteydet. Ranska on suuri maa, joten en usko, että vaikkapa Rotterdamissa oleva yhden yksi palveluluukku voisi tehdä päätöksiä ranskalaisten, saksalaisten, etc. puolesta. Joten ehdottaisin kompromissina, että ensin yrittäisimme sovittaa yhteen tämänhetkiset pisteet paremmin. Ja sitten katsottaisiin jossain vaiheessa, onko ö, toteuttamiskelpoista ottaa käyttöön tällainen luukku. Minä muistan, että postipalvelusektorilla puheenjohtajahan tietää asian oikein hyvin. Me aloimme kymmenisen vuotta sitten, ää, aloitimme tämän keskustelun, olimme aivan eri päissä kannoiltamme ja sitten lopulta saimme aikaan kompromissin keskenämme. Tämä oli tällainen asteittainen prosessi ja uskon, että Asteittainen prosessi olisi tässäkin kohtaa parempi kuin se, että heti mentäisiin yhden, yhden luukun palvelupisteeseen ja toivoisimme, että se toimisi. Siksi minä haluaisin itse irtisanoutua tästä ehdotuksen kohdasta. Kiitos. Thank you, Mr. Epping. Mr. Grosch. Kiitos sitten Grosch. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja kansanpuolen ryhmän puolesta todeta, että totta kai meistä on tärkeää se, että – syntyisi siis todellinen eurooppalainen konsepti, eikä mikään kansallisten konseptien summa, vaikka tiedämmekin, että tässä aiheessa, tämä, tässä tapauksessa tämä ei tule olemaan helppoa. Toivon että esittelijä yhdessä varustelijoiden kanssa on siis saanut jo hyvää työtä aikaan, ja tämä suunta merkitsee sitä, että viranomainen, joka tulee vastaamaan asioista, se voi sillä olla sellainen, että sillä on tällainen rajat ylittävä luonne, ei täydentävä luonne. Mitä tulee tähän hallinnointiin ja suunnitteluun, olemme yhtä mieltä siitä, että täytyy olla mahdollista tehdä pitkän tähtäyksen suunnitelmia ja lyhyellä aikavälilläkin reagoida tiettyihin tilanteisiin silloin, kun nämä koskettavat äh, rajallisia aikajaksoja, mitä tulee suunnitteluun. Ja näitä rajallisia aikajaksoja varten täytyy olla tiettyjä prioriteetteja, jotka täytyy taata ilman, että sitä konseptia kyseenalaiseksi. Esittelijä, jotka muut ovat työstäneet tähän, työstäneet tähän suuntaan, saavat meidän tukemme. Ja toivon, että voidaan myöskin vakuuttaa neuvosto ja tässäkin komissio sitten yhdessä tekee työtä meidän kanssamme myös tähän suuntaan. Thank you. Kiitoksia sitten alketraim. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal me willen aansluiten bij vorige sprekers. Kiitoksia. Haluaisin jatkaa siitä, mihin edellinen puhuja jäi. haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Uskon, että viime kädessä olemme edistyneet paljon enemmän kuin jossain vaiheessa pelkäsimme. Monissa asioissa meidän täytyy miettiä kahta peruskysymystä. Ensinnäkin, onko direktin toimeenpano edistystä? Voimmeko tällä tavalla tehdä rahtiliikenteestä houkuttelevampaa, luotettavampaa, tehokkaampaa? Voimmeko tällä tavalla integroida rautatieliikennettä Euroopassa? Ja sitten toimintatapa. Onko tämä ehdotus käytännön läheinen ja riittävän joustava? Mielestäni vastaus näihin kumpaankin kysymykseen on periaatteessa kyllä, vaikka mikään ei tietenkään ole täydellistä. Nythän puhutaan kompromisseista. On kaksi tärkeää tekijää. Ensinnäkin miten määritellään nämä rautatiekäytävät. Ja olisi aika järkevää ottaa mukaan luettelo liitteeksi, mutta meidän pitää kuitenkin olla joustavia. Ja meidän pitää käyttää näitä Delegated Actsia, jotta voimme muuttaa tätä myöhemmin, ja Euroopan parlamentin pitää tietenkin olla siinä mukana. Sitten nämä yhdet asioimispisteet. niiden tavalla kapasiteettia voidaan jakaa tehokkaasti. Ja mielestäni tämä ehdotus on oikea tapa edetä. Meidän ei pitäisi tukea kansallisia asioimispisteitä. Se ei ole tämän ehdotuksen hengen mukaista. Meidän pitäisi toimia integroidummin, että myös yksi asioimispiste per käytävä. Mielestäni se oli kaikkein sopivin ratkaisu. Mutta kuitenkin lisäisin, että tämä integroitu koordinointijärjestelmä voitaisiin ottaa mukaan tähän asioimispistejärjestelmään. Tämänhetkinen järjestelmä toimii, mutta ehkä ei riittävän hyvin, eli pitää mennä hiukan pidemmälle, ja tämä yhtenäinen asioimispiste olisi hyvä tapa edetä. Myöskin on tärkeää, että meillä on menettely sovitteluun, mikäli tulee kysymyksiä, Ja niin olen ihan pääsemässä loppuun. Mielestäni meidän ei nyt pidä luulla, että tällä lainsäädännöllä pelkästään voidaan vallan, tehdä vallankumous rautatieliikenteen tehokkuudessa. Tämä on vain yksi toimi ja sitten kun kohta puhumme Groschin mietinnöstä, varmaan huomaamme sen. Eli hyvin paljon erilaisia toimia vielä tarvitaan, mikäli haluamme varmistaa sen, että rautatieliikenne Euroopassa, erityisesti rahti, rautatieliikenne on tehokkaampaa ja kilpailukykyisempää. Eli tämä on pieni, mutta tärkeä askel eteenpäin ja me annamme kaiken tukemme esittelijälle. Kiitoksia sitten Meissner. Niin, voin jatkaa siitä, mitä edellinen puhuja sanoi. Hän totesi, että tämä on askel oikeaan suuntaan ajatellen rahtiliikennettä, jota haluamme, jonka olemme kulkemaan voimakkaammin Euroopan levitse, mutta ei sunkaan viimeinen vaihe tässä. Tämä on se ongelma. Me haluamme, että rahtiliikenne toimii hyvin rajat ylittävästi, niin kuin paperilla on ollut jo pitkään, mutta todellisuudessa päinvastoin kuitenkaan ei ole toiminut. Kahteen asiaan haluaisin ottaa kantaa. Ensinnäkin Kramer puhui siitä, että Saksassa meillä on se ongelma, että tällainen rahtiliikenteen ensisijaisuuden vaatimus ei ole toteutettavissa, koska se vaikuttaisi siihen, miten lähiliikennettä voidaan toteuttaa. Ja toinen asia on sitten tämä yhden luukun palvelut, yhden palvelupisteen periaate. Minun ryhmäni on se, josta keskustellaan tästä, mikä olisi paras ratkaisu. Rova Bilbao, varjoesittelijä, osoitti, että on kolme erilaista ratkaisua. Eurooppalaisen on ehkä se, että sanotaisin, että on yksi käytävää kohti ja sitten kansallisten tahojen pitäisi vapauttaa käytävä. Minä olen sitä mieltä, että voitaisiin sanoa, että kansalliset yhden palvelupisteen, yksityiset palvelupisteet eivät koordinoi toimintansa paremmin, mutta ehkä tämä parempi koordinointi voisi olla hyvä asia. Ehkä voisi olla parempi kuin, että luotaisiin jälleen yksi järjestelmä lisää, joka olisi tavallaan päällekkäisyyttä. Mehän olemme toisaalta halunneet, että asiat yksinkertaistuisivat Euroopassa, että ne tulisi mutkikkaimmiksi, jotta saataisiin aikaan järjestelmiä, jotka johtaisivat siihen, että liikenne on kitkatonta. Ja voidaan, jos sanotaan, että kutakin käytävää kohti tarvittaisiin yksi tällainen yksi palvelupiste, joka kenties toimikaan, sitten jossakin kansallinen yksikkö ei toimi. Ehkä kansallisen koordinaattorin kautta pitäisi löytää jokin ratkaisu, jotta saataisiin aikaan tällainen mahdollisesti jokin kiistoja ratkaiseva taho. En tiedä, miten tulevassa pitäisi sitten toimia, että voitaisiin ratkaista nämä ongelmat. Ehkä voisi jollakin mm, toimenpide se, että kansallisille palvelupisteelle sanotaan niiden, mitä harjoittaa parempaa yhteistyötä, jotta saataisiin kitkatonta rahtiliikennettä. Se on se tavoite, jota me haluamme saada aikaan, jotta rahtiliikenne kautta Euroopan toimii ongelmitta paremmin kuin tällä hetkellä. Mrs. Sitten Aila Sender. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Marinesko ja kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet työtä tämän asian parissa, joka ei ole helppo, samoin kuin monet muutkin rautatiekysymykset. No tietysti olisi mielenkiintoista miettiä, että jos nyt ei voida perustaa tätä yhtenäistä asumispistettä, niin ehkä voisimme miettiä näitä hallintokysymyksiä Euroopan tasolla käytävien suhteen. Ja ajatus, joka liittyy siihen, että olisi asumispiste per käytävä. No vaikka hyvää tahtoa nyt on ollutkin, no tietysti tähän mennessä joillain alueilla tämä on toiminut ja toisella alueella ei. Joten totta kai joka tapauksessa meidän täytyy miettiä jotain ylikansallista. Sitten Marinaskulle haluaisin kommentoida kaksi tarkistusta on esitetty ja en niitä voi tukea ainakin tässä äänestyslistalla – Eli haluaisin vain pyytää, jos voisitte vielä vähän tarkastella niitä. 116 tarkistuksen lisäisin vain loppuun osan, josta hän on puhunut kohdassa kolme. Eli käytävässä on otettava mukana Euroopan laajuiset verkot, mutta tässä on puhuttu näistä prioriteettihankkeista, joita tällä hetkellä ollaan kehittämässä. Ja hankkeen suhteen on tiedettävä, millaisia muutoksia on tehtävä, jotta ne voidaan sopeuttaa näihin rautatiekäytäviin, joista tässä mietinnössä puhutaan. Eli TEN-verkot, nämä prioriteettihankkeet rahtiliikenteessä, niiden on sopeuduttava näihin uusiin rautatieliikennekäytäviin. Ja sitten 158 tarkistus. No, tässähän on puhuttu satamista, sisä- ja ulkosatamista. Meidän täytyy ottaa nämä foorumit huomioon, koska siellähän puretaan ja lastataan rahtia. Eli tämä tulisi kyllä ottaa muis huomioon. Käytävässä pitää tulevaisuudessa olla mukana nämä monitoimiset laiturit, jotta nämä rahdit voidaan kuljettaa oikeaan osoitteeseen. Niin, Kramer, te haluatte vielä puhua ihan lyhyesti toivon mukaan. Minulla oli niin kaksi asiaa. Olemme yhtä mieltä aamulla esittelijän kanssa siitä, että kohdassa 13, kohdasta 5, kohdasta 5, kohdassa 15, kohdassa 1, että siitä sanamuoto muutetaan että kompromississa H oli tällaiset hiljaiset tavarajunat, silent freight trains. Ja viimeinen asia, El Kadraui on aivan oikeassa, niin kuin kuin puiterytykset ovat epämääräiset. Silloin muut liikennemuodot saavat suostuman aseman rahoituksellisesti ja verotuksellisesti siihen saakka kiskolinkit ole mitään mahdollisuuksia, ja se on tärkeää, että tällainen kilpailu taataan ympäristöystävälliselle liikennemuodolle. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Sitten itse vielä lyhyesti. Minäkin onnittelen esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Olen huolissani rahtiliikenteestä rautatteilla Euroopassa ja millainen tämä tulevaisuus tulee olemaan. Ja jos me emme nyt toimi, niin sitten pelkään pahoin, että ei ole mitään rautatien rahtiliikennettä enää EU-ssa, esimerkiksi 20 vuoden kuluttua. Ja tämä on aika turhauttavaa, kuten Liberatski totesi. Joskus ongelmat, kun yritetään kehittää rautateitä ja edistää niitä, ne ongelmat tulevat rautatieltä itsestään ja myöskin jäsenvaltioista. Täällä puhuttiin siitä, että tämä on pieni askel eteenpäin ja se muistutti minua tietysti Neil Armstrongista, kun hän otti pienen askeleen kuussa. Ja hän kuuluisasti sanoi, että, että no jos nyt Neil Armstrong sallii, että plagioin häntä, niin tämä on varmaan pieni askel rautateille, mutta, mutta nyt tarvitaan valtava loikkaus ihmiskunnalle. Sitten Paskurelli komissiosta. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää samoin kuin varjoesittelijöitä ja koko valiokuntaa, koska tämä keskusteluhan on sitten ensimmäisen käsittelyn jälkeen ollut erittäin vaikea. Ja nyt ö, tulemme saamaan sellaisen ö, tuloksen, joka sopii kaikille koska, no myöhemmin puhun ehkäpä vielä yksityiskohtaisemmin tarkistuksista, mutta yleisesti ottaen haluaisin sanoa, että keskustelu, jota on käyty tästä komission asetusehdotuksesta, pyörii oikeastaan sen kysymyksen ympärillä, että halutaanko rautatiesektorilla säilyttää status quo, eli että infrastruktuuria hallinnoidaan siten, että että ensinnäkin vastuussa ollaan kansallisesti ja sitten vasta toisella tasolla Euroopan tasolla? Vai halutaanko järjestää tämä rautatien liikenne Euroopasta käsiin koordinointiinstrumenttien ja sääntely, pakollisten sääntelyinstrumenttien avulla? Tämä valiokunta on kritisoinut ainakin viime kokouksessa – sitä, että toteutettaisiin tämä ensimmäinen rautatiepaketti. Sitähän tämä valiokunta on kovasti kritisoinut. Mutta nyt se kuitenkin haluaisi, että vietäisiin eteenpäin markkinoiden avaamista ja kilpailutettaisiin kansainvälistä rautatieliikennettä. Tehän olette hyväksynyt A-mietinnön B-tarkistukset, jotka menevät tähän suuntaan, mutta ehkäpä on myös sellaisia tarkistuksia, jotka menevät vastakkaiseen suuntaan. Ja ainakin komission mielestä niihin pitäisi suhtautua hiukan epäluuloisesti. Ihan lyhyesti puhun niistä. Ensinnäkin tähän yhden palveluluokun periaatteesta sen verran, että muistuttaisin, että komission alustavassa ehdotuksessa, jota tässä neuvoston yhteisessä kannassa ei enää haluttu pitää, pitää. Siinä puhuttiin nimenomaan tästä yhden palveluluukun periaatteesta niin, että tälle toimielimelle annettaisiin päätöksenteko toimivaltaa koko käytävän osalta. Nyt meillä on kuitenkin kansallisia palveluluukkuja, jotka vastaavat kyllä useista käytävistä, mutta ovat kansallisia. Mutta tämä ei toimi. Näitä palveluluokkoja käytetään hyvin ö, vähäisellä tavalla. Ja päätöksentekotapa ei aina ei vastaa sitä kapasiteettia, jota nämä, josta nämä luukut vastaavat. Eli me haluaisimme toimia syrjimättömällä tavalla ja haluaisimme näitä yhden palvelupisteen luukkuja per käytävä. Ja sääntelijän täytyy sitten pitää huoli siitä, että kilpailu ei vääristy. 140-142 yksi tarkistuksessa poistetaan, kun suljetaan pois ö, tällainen sääntelymahdollisuus, mutta se olisi kyllä askel taaksepäin, selkeää takapakkia. Sitten tämä luvan saanut ehdokas, se on aivan ehdotuksen olennainen osa. Tällä hetkellä tämä lupamenettely, siis kyse on sellaisista toimijoista, jotka eivät ole rautatietoimijoita, mutta jotka voisivat pyytää mahdollisuuden toimia kansallisella tasolla, eivät kuitenkaan välttämättä koko käytävän osalta. Heillä, heillä täytyisi olla ihan samat kilpailuehdot kautta tämän käytävän. Ja siksi haluamme tällaisen käytännön, jossa ö, olisi tämä lupamenettely koko käytävän osalta. Ja sitä komissio todellakin peräänkuuluttaa myös neuvostolta jo tällä hetkellä meillä on tiettyjä kompromissimahdollisuuksia, jotka varmasti tulevat vielä näkemään päivänvaloa, mutta kyllä meidän todellakin pitäisi mennä vielä pidemmälle kuin status quo. Jos me emme näitä lupamenettelyjä ota käyttöön, niin sitten sopii kysyä, että mitä järkeä ylipäänsä koko rahti käytävässä on. Sitten tämä hallinnointitoimielin. Meidän mielestämme kyseessä tulisi olla tällainen johtokunta, management board – jolla olisi päätöksentekotoimivaltaa. Ja tätä varten tarvitaan myös oikeudellista toimivaltaa. Ei pidä kuitenkaan sekoittaa erilaisia intressejä keskenään. Ja rautatieliikenneyrityksethän ovat asiakkaita, tämän johtokunnan tai management boardin asiakkaita. Ja management board pitää huolen siitä, että kilpailu toimii mm, toimijoiden kesken. No tietysti voitaisiin myös perustaa tällaisia konsultaatiotoimielimiä, jotka pitäisivät huolen siitä, että kilpailu ei vääristyisi. Sitten arkaluontoinen kysymys ainakin ensimmäisessä käsittelyssä, niin neuvostossa kuin parlamentissakin, oli tämä prioriteettisääntö. Tai tämä ensisijainen tavaraliikenne. Se päätös, johon neuvosto päättyi, ei välttämättä ollut komissiota miellyttävää. Meidän mielestämme tässä on kyse hyvin arkaluontoisesta kysymyksestä Tähän liittyen on tarkistuskin, mutta sitten on toinenkin tarkistus. Niin me emme sano, että rahdilla pitäisi olla prioriteetti, siis tavaraliikkeenteellä pitäisi olla ensisijainen etulyöntiasema matkustajiin nähden. Haluamme vain sanoa, että infrastruktuurin hallinnoinnissa täytyy ottaa huomioon yhteiset prioriteetit niin, että rahtia ei syrjitä matkustajien tähden. Eli ei rahtia pidä priorisoida, mutta ei myöskään syrjiä. Ja siksi meidästämme, mielestämme tietyt tarkastukset 151 ja 3 öö, menevät lähemmin pitkälle. Ei, me emme voi niitä hyväksyä, koska silloin koko tämä asetus oikeastaan menettää merkityksensä. Sitten täällä on muutamia tarkistuksia, jotka liittyvät sääntelijään. No emme me voi luoda eurooppalaista sääntelijää koko rautatieverkostoa silmällä pitäen. Kyllä ne, nämä sääntelijät liittyvät pikemminkin kansallisiin verkostoihin ja sitten näihin käytäviin. Niin, lopetan nyt sanomalla, että ennen kuin puheenjohtaja hermostuu, sanon, että komission mielestä monet tarkastukset, tarkistukset, jotka liittyvät käytäviin, ovat varmasti niille mepeille tärkeitä, jotka ovat niitä esittäneet, mutta meidän mielestämme näiden käytävien merkitys liittyy oikeastaan tähän koko bisnekseen, ei niin ikään alueisiin. Joten meidän mielestämme täytyy vastata markkinoiden vaatimuksiin, eikä välttämättä tarkistuksen ehdottajan kotipuolen tarpeisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Minäkin yritän pitää nyt aikataulusta, joka meillä on tässä edessä, niin kuin liikenteessäkin. Siksi aloin heiluttaa tätä nuijaa. Niin Marinescu, haluaisitko tehdä pienen yhteenvedon? Niin ihan lyhyesti. Katrauville sanoisin, että pitää paikkansa, että me lähdimme siitä, että halusimme parantaa tämänhetkistä tilannetta. Ja jos nyt ajattelemme sitä, että koordinoidaan investointeja ja että liikenne tulee paranemaan, ja jos muistamme, että on keskitetty palvelupiste, se on askel eteenpäin. Tämä on tämän hetkisen tilanteen parantamista. No sitten komissiolle huolenaiheesta. No varmaankaan ne on sitten hoidettu huomenna äänestysten jälkeen. Ja kiitoksia näistä kommenteista ja kiitoksia vielä varjoesittelijöille. Kiitoksia. Muistuttaisin, että äänestys toimitetaan huomenna aamulla heti yhdeksältä. Ja muistakaa ottaa äänestyskortit mukaan. Äänestykset saattaisi olla vähän pidempiä ja monimutkaisempi kuin tavallisesti, mutta katsotaan sitten miten käy. Eli sama sali huomenna kello yhdeksän. Äänestyt kortit mukaan. Sitten seuraavaksi esityslistalla kestävä tulevaisuus liikenteelle. Esittelee Grosso, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Sihteeristön kanssa sovimme, että tänään käydään keskustelu ja sitten seuraavien kahden viikon aikana valmistelen eh, kompromisseja, joista keskustellaan, jotta sitten kesäkuussa voitaisiin äänestää. Anteeksi Grosh, voisitteko ihmiset mennä keskustelemaan salin ulkopuolelle? Usein muistutan ihmisiä siitä, että tässä salissa on vain yksi kokous, eli matkailuvälikunnan kokous. Kaikki muut kokoukset viekää ne tuonne salin ulkopuolelle. Niin Gross, pyydän anteeksi. Jatkakaa. Niin, äänestys täysistunnossa olisi sitten heinäkuussa. Ja pyytäisin sitten, että tämä todellakin säilyisi mahdollisena. Siis 376 tarkistusta on nyt sitten eh, esitetty. Tämän ei pitäisi saattaa meitä pessimistiseksi, koska monet tarkistukset menevät samaan suuntaan pelkästään kohtaa 20 koskee lukuisia tarkistuksia ja niissä sun tavoitteet ovat samankaltaisia. Uskon, että voidaan löytää kompromissi. Ja 142 eh, tarkistusta sisältää uusia ajatuksia ja sitten on tiettyjä kielellisiä selkeytyksiä, jotka nopeasti voidaan käsitellä. Mitä tulee uusiin esityksiin, minulle on selvää, että esitykset, joissa viitataan 2020 strategia, ne ilman muuta täytyy ottaa huomioon. Ja myöskin mitä tulee hiilidioksidipäästöihin, niitä koskevat luvut. Ja jos me ajattelemme tällaisia viitelukuja, voisimme, jos pääsemme sopimukseen, niin voisimme, silloin käyttäisimme kaikki samoja lukuja yli ryhmärajojen, niin saisimme 12-14 tarkistusta pois päiväjärjestyksestä. On selvää, että liikenne kokonaisuudessaan, kuten monet kollegat sanoneet, sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti on alueiden kehitykselle tärkeä ja usein me olemme ottaneet huomioon kaupunkiulottuvuuden, totta kai tämäkin voidaan ongelmita tehdä. Minusta meidän ei pidä unohtaa ö, sitä, että me, me pyrimme Markkinoiden saattaminen täydelliseksi, se olisi eh, hyvin tärkeää. Ajatellen, se voisi tapahtua nimenomaan yhteydessä ympäristö- ja sosiaalikysymyksiin. Ja yhteydessä näihin pitäisi katsoa, että jos me tartumme maksuihin ja veroihin, niin niissäkin pitäisi ottaa huomioon tämä, että maksut sisällistetään. Totta kai tämä on kaikkialla tässä mietinnössä nähtävissä, että tämä hiilidioksidiongelmat, ympäristöongelmat, turvallisuusongelmat ovat hyvin tärkeitä, ne ovat ehdoton prioriteetti. Todennäköisesti kysymys nimenomaan turvallisuudesta tulee oman kappaleensa puitteissa käsiteltäväksi, jossa voidaan ottaa mukaan kaikki tarkistukset, joita on asiasta tehty. Samoin voidaan myöskin kuvitella uutta ohjelmaa, tai toista ohjelmaa tieliikenneturvallisuudesta asettaa se tavoitteeksi. Vihreät käytävät ilman muuta, niitäkin pitäisi, niitä pitää löytää paikkansa täällä samoin kuin muillekin näkökannoille, mutta tasapaino pitäisi löytää sen välillä, mikä on tärkeää ja mikä on ehkä liian liian yksityiskohtaista tässä vaiheessa. Pitää kuitenkin mielessä että ajatellaan myöskin valkoista kirjaa, jossa yksityiskohtaisemmin ja perusteellisemmin voidaan tarttua asioihin. Painopiste omaisesti haluaisin mainita, että painopisteitä minulle ovat niin sanotut rahoitusrahastot, koska ajatellen kehitystä tulevaisuudessa rahoituksella on hyvin tärkeä rooli silloin. Haluan viitata siihen, että rahasto ei välttämättä ole uusi väline, komission osaltakin on voinut kuvitella tätä, että, että tällainen voitaisiin, että voitaisiin joskin olemassa vielä varoilla, joita on liikennettä varten, mutta voimakkaan voidaan käyttää myöskin aluepolitiikan varoja, koska alueellinen yhteenkuuluvuus ja kehitys, niiden täytyisi luoda yhteys tähän ja tästä olisi syntynyt lisäarvoa kaikilla tasoilla uusilla rahoitusvälineillä. Tästä olemme keskustelleet, niin pitääkö uusilla välillä työskennellä. Ajattelin nimenomaan takuita, ajattelin pelkästään matkustajamääriä, infrastruktuuria, vaan sitäkin, mitä ovat riskit, joita liittyy useiden hankkeiden ensimmäisiin vaiheisiin. Mitä tulee sen tehokas yhdistelmäliikenne, nyt ei pidä tässä käsitteiden osalta sekoittaa asioita. Olen kuitenkin sitten vakuuttunut siitä, että kaikki liikennemuodot ovat tärkeitä liikenteelle, että kaikki liikennemuodot, ennen kaikkea tietysti tieliikenne, niiden etujen mukaista on tulla ympäristöystävällisemmiksi. Toinen asia on sitten turvallisuuskysymys, jota pitää kunnioittaa ja pitää voimakkaammin myöskin toimia sen alueella. Olen myös vakuuttunut siitä, että huomenna kaupungeissa ja ennen kaikkea henkilö- ja rahtiliikenteelle infrastruktuuri, logistiikkaketjut ovat tärkeitä ja tehokas intermodaalius tulee olemaan tärkeää. Se ei ole tärkeää vain ajatellen taloudellisuutta, tärkeää, tärkeää se on myöskin ajatellen ympäristökysymyksiä ja sosiaalista ulottuvuutta, joten tämä käsite on laajempi kuin aikaisemmin sanoneet, kun olemme puhuneet eh, taloudellisuudesta ja sitten, sitten ajatellen, että ympäristö ja sosiaali- ja talouspuolet kysymykset olisivat oma kysymys sinänsä. Sitten tavoitteet, joita voidaan mitata, niistä puhuin aikaisemmin Minusta periaate on ollut kaikissa ryhmissä, joiden kanssa olen keskustellut. Haluan tässä nyt jo kiittää varjoesittelijöitä ensimmäisistä tapaamisista, joita meillä on ollut. Olemme voineet tavoitteiden lukkoileminen on tärkeä asia, vaikka tiedämme, että politiikassa on usein vaarallista kirjata tavoitteita, mutta kuitenkin on parempi, että on selkeät teor- tavoite, joka on löyty lukkoon, kuin että puhutaan vain teoreettisesti tavoitteista. Sitten nämä virastot. En halua uutta virastoa välttämättä. Minun näin asian niin, että tieliikenteessä, kuten muillakin alueilla, pitkällä tähtäyksellä virastot, monet eivät halua, että varmaan kuulemata virastojen pitäisi tulla aseittain asetetaan eurooppalaiseksi sääntelyviranomaiseksi. Usein voidaan todeta, että ponnistelut Euroopan tasolla kaatuvat siihen, että kansallinen tulkinta tai kansallinen näkemys asioissa on protektionistinen, jolloin olennaisuus työstä katoaa samoin kuin tehokkuus. Eli lyhyesti sanottuna, kuten olen jo sanonut aikaisemminkin, että jos me haluamme vain virastoja, jotka tuottavat paperia, emme me halua, tarvitse niitä kirjoittamaan tilastoja, voisimme luopua siinä tapauksessa kaikista virastoista, mutta jos me näemme, että tulevat virastot harjoittavat sääntelyä Euroopan tasolla, ovat mukana tässä sääntelyssä, silloin voidaan pohtia sitä, luotaisiinko tieliikennettä varten oma virastonsa. Kompromissi voisi mennä siihenkin suuntaan, että tätä selvitettäisiin koko keskustelun puitteissa, jota käydään vuonna 2010 kaikkien virastojen tulevaisuudesta. Ja silloin sisällöt ovat tärkeitä. Niin, haluan kiittää kaikkia. Ja kuten sanottu, seuraavien kahden viikon aikana tulen kääntymään kaikkien varjostelujen puoleen, myös niiden puolelle, jotka ovat tehneet kompromissitarkistuksia, että voisimme keskustella kompromisseista. Ja toivon, että kompromissien kautta saamme hiukan äh, lyhyemmän äänestyslistan kuin se, joka tällä hetkellä näyttäisi olevan pelättävissä, mutta olen kuitenkin hyvin luottavainen. Thank you, Mr. Gross, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kyllä pitäisi hyvänä, jos yrittäisi vähän supistaa tätä äänestyslistaa. Kiitos vaan. Sitten sosiaalidemokraattista Alvarez. Gracias, presidente. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Gros. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että olette yrittäneet saada aikaan tekstin, joka vahvistaisi parlamentin kantaa ja vaikutusmahdollisuuksia tulevaan eurooppalaiseen politiikkaan. Olen laatinut tiettyjä tarkistuksia, jotka ensinnäkin täydentävät tekstiä, jonka Gros on laatinut, ja tästä olemme jo puhuneet olen selkeästi halunnut miettiä näitä turvallisuustavoitteita ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteita. Mielestäni nämä tavoitteet sopivat yhteen kestävyyden kanssa. Ja meidän täytyy aina muistaa eurooppalainen näkökulma, kun puhumme liikenteestä. Toiseksi haluaisin puhua uudesta asiasta, josta Grosch puhui, eli tämä rahoituskysymys. Olen samaa mieltä siitä, että että meillä pitää politiikan suhteen muistaa myöskin rahoitus, jotta se voidaan toteuttaa. Mutta rahoituksen lisäksi meillä pitää olla yhtään rahastoa, vaan meidän pitää taata jonkinlainen prosenttimäärä rahoituksesta, joka sitten varataan seuraavina vuosina. Ja meidän täytyy näissä rahoituspuitteissa, joista Gross puhuu, täsmällisesti miettiä tätä kultaista sääntöä. Se on hyvin mielenkiintoinen ja tällä tavalla laadullisesti voimme noudattaa vakaus- ja kasvusopimusta infrastruktuurin ja investointien suhteen. Ja nehän jakautuvat monelle vuodelle ja näin ollen niitä ei voida käsitellä yhtenä menoeränä. No sitten yksi asia, jota on kommentoitu, joka mielestäni nyt ei ole ihan selkeä tässä mietinnössä, eli tämä tehokas yhteentoimivuus. No jotta saataisiin aikaan sopimus, meidän pitäisi miettiä, mitä tarkoitetaan tehokkaalla yhteentoimivuudella. Mielestäni tavoitteen tulee olla se, että on tasapainoa eri muotojen välillä ja meidän pitää erityisesti tukea juna- ja meriliikennettä, siis rautatieliikennettä ja meriliikennettä. Ne ovat paras tapa päästä näihin alkuperäisiin tavoitteisiin. Sitten muista aiheista. No, tarkistuksesta nämä jo käyvät ilmi, mutta meidän täytyy vielä vahvistaa työntekijöiden ja matkustajien oikeuksia ja julkista liikennettä. Nämä ovat ne kohdat, joita meidän tulee käsitellä seuraavina päivinä. Kiitos. Thank you. Of course, time. Kiitoksia. No, ajoitus on tärkeää politiikassa ja Griesbeck juuri sopivasti Alden puolesta. Merci beaucoup de me passer. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Ihan lyhyesti vain. Niin, olen pahoillani, että äh, olin itsekin vähän myöhässä. Äh, ihan tämän päivän liikenneongelmien, ei tulevien äh, liikenneongelmien vuoksi. No, haluaisin nyt kuitenkin kiittää mitä lämpimimmin edustaja Groschia hänen erinomaisesta työstään. Ja ihan tässä muutamalla sanalla vain muistuttaisin siitä, että niin meidän kuin ALDE-ryhmänkin mielestä hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Tämä on strategisesti tärkeää, että saamme aikaan laajan enemmistön tästä tärkeästä mietinnöstä, joka onkin tärkeä myös pitkä, pitkän tähtäyksen kannalta. On hyvä, että tämä on tällainen, tässä on tämä hyvä <clears throat> strateginen asenne. Edustaja puhui tässä monista tarkistuksista ja minäkin olen sitä mieltä, että tulisi saada aikaan kompromisseja, jotta voisimme tehdä tästä tekstistä se, sekä vahvemman että helppolukuisemman ja että saisimme mietinnön, joka ei ole liian pitkä, vaan joka olisi historiallinen jo lyhyytensä ja vahvuutensa ansiosta. Meidän täytyy väistää sellaisen joulukuusimaisen raportin laatimista, joka on täynnä koristeita ja miellyttää kaikkia, vaan pikemminkin tulisi löytää yhteinen linja, johdonmukaisuutta ja lyhyttä ja ytimekkyyttä, jossa määrittelemme prioriteetteja. Täällä jo alleviivattiinkin tätä strategiaa. Minun ryhmäni on tyytyväinen siihen, että tavoitteena on sopeuttaa tämä liikenne tämäkin liikenteen ala ilmastonmuutokseen välttää hiilidioksidin tuottamista ja varmasti saamme aika hyvää tulosta, kun keskustelemme täällä tarkistuksista. Ja omalta osaltani toivoisin erityisesti kiinnitettävän huomiota ehkäpä enemmän kuin koskaan aikaisemmin tähän yhteiseen eurooppalaiseen ilmatilaan tai taivaaseen. Ehkäpä, niin no, ehkä nyt tämä jää vain puheeksi tässä vaiheessa, mutta muutama, sit, muutama viikko sitten tämä tuhkapilvi osoitti, kuinka alttiita me olemme tällaisille ilmiöille. Tarvitaan, e, siis tuskin tässä edes tarvitsee muistuttaa sitä, että siinä vaiheessa, kun syntipukki on haettu, niin on osoitettu sormella Eurooppaa, väitetty, että Eurooppa ei ole riittävästi pitänyt ohjia käsissään eikä koordinoinut, koordinoinut asioita. Ja juuri siitä syystä Mielestäni olisi hyvä nyt muistuttaa teitä siitä, juuri nimenomaan tästä yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta. Tärkeää minulle ja ryhmälleni on rohkaista näitä tätä multimodaalisuutta. Olisi hyvä, jos myös tarki, tarkistuksissa voisimme myös ottaa, kiinnittää huomiota kaupunkiliikenteeseen, samoin kuin turvallisuuskysymyksiin. Olisi hyvä, jos saataisiin aikaan... Loppuiko minulta jo aika, kysyy puhuja. No, en minä halua nopeastikaan puhua, koska se on tulkien kannalta huono juttu. No, ihan näin loppuun kuitenkin puheenjohtaja. Korostaisin sitä, kuinka tärkeää olisi ottaa mukaan kaikki nämä teknologiset elementit, puhtaat autot, vihreät autot, innovatiiviset, älykkäät liikennevälineet ja ehkäpä jopa eurooppalaiset sellaiset. Myös neuvoston puheenjohtaja viittasi tähän eurooppalaiseen sähköautoon. Ja mielestäni olisi myös hyvä miettiä sellaista sanktiojärjestelmää, jossa langetettaisiin sääntöjen rikkojia myös, myös rajat ylittävällä tavalla. Tämäkin olisi eurooppalainen järjestelmä. Niin tässä muutamia alustavia huomioita. Olisihan minulla ehkä jatkossa muutakin sanottavaa vielä. Kiitos. Thank you. Mrs. Lichtenberger for the Green. Kiitoksia Lichtenberger vihreistä. Herzlichen Dank. Sellaiset kiitokset esittelijälle. Hän on tehnyt paljon, jotta kehittyisi tällaisia yhteisiä näkökantoja. Nyt haluaisin keskittyä minun kannaltani olennaisiin kysymyksiin. Joka tapauksessa minun mielestäni pitää katsoa sitä, että päästään yksimielisyyteen koko tässä eli liikennemuotojen yhteis, yhteydessä, multimodalisuudessa. Tärkeää on siinä, että kun me haluamme verkostoida, verkottaa nämä eri liikennemuodot, meidän täytyy mainita se, mistä on kysymys. Koska muuten me sitä eurokieltä, jota kukaan ei oikein ymmärrä. Meidän täytyy luetella ne eri liikennemuodot, ja meidän pitäisi selkeästi sanoa, että jalankulku ja pyöräily kuuluu liikenteeseen. Ja ei pelkästään kaikki se, millä on pyörät tai, tai missä on siivet, olisi liikennekin, että no räpylät ehkä eivät niinkään nyt kuulu tähän liikenteen piiriin. Sitten toinen asia, joka minusta olisi tärkeää, on suunnitelmat kaupunkeja varten, siis kaupunkeja varten, jossa on yli 100 000 asukasta. Tästä saimme mielenkiintoisen paperin, joka pitäisi katsoa, jonka mukaan hyvä tarttua näihin asioihin. Tiedän, että monissa kaupungeissa, tai näissä suurimmissa kaupungeissa todellakin on tällaisia suunnitelmia, mutta on aivan liikaa kuitenkin sellaisia kaupunkeja, joissa sanotaan, että odotetaan nyt 10-15 vuotta ja pohditaan, voidaanko tehdä asialle jotakin. Ja tässä ehkä pitäisi saada aikaan hiukan vauhdittamista näiden oh- suunnitelmien syntymiseen ja meidän pitäisi kenties selkeästi puhua näistä. Mitä sitten tulee toimenpiteisiin? Uskon, että meidän ei pitäisi äh, pelkästään rajautua tähän äh, modaalisuuteen, joka on myös tällaista eurokieltä. Meidän pitäisi sanoa selvästi, että me haluamme välttää, siirtää, parantaa ja mahdollisimman konkreettisesti mainita se näissä toimenpiteissä, tarttua niihin tällaisena pakettina. Tämä komodalius on kaunis sana, mutta niin kuin sanottu, viikonloppuna minulla oli taas erinäisiä tilaisuuksia keskustella kansalaisten kanssa, ja tämä eurokieli näyttää olevan jotakin sellaista, josta monet ovat huolissaan – koska usein me, me tavallaan käytämme kieltä, jota edes jäsenvaltiot eivät oikein tahdo ymmärtää. Joten pitäisi muotoilla asiat selkeämmin. Kysymys ei ole pelkästään tässä muotoilusta, vaan myöskin sisällöstä, siis siitä, että pyritään välttämään liikennettä ja että silläkin on oma merkityksensä. Koskaan tällaista liikkumista, liikkuvuutta, joka syntyy pakosta, joka johtuu siitä, että eh, kaupunkien ydinalueet tyhjenevät ja että muodostuu tällaisia vauraiden vyöhykkeitä keskustojen ympärille, joka johtaa siihen, että tapahtuu yhä enemmän liikennettä. Mitä sitten tulee rahastoon? Minusta keskeistä siinä on se, että on selkeät kestävyyden periaatteet tavoitteet ja kriteerit, jotka myöskin heijastuvat sitten rahoitukseen, niin että rahoitus tietä, teitä kohtaan olisi maksimissaan 20 prosenttia ja että vähintään 15 prosenttia varattaisiin polkupyörille ja jalankulkuväylille ennen kaikkea infrastruktuurihankkeissa. Tavoitteista. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että tavoitteiden pitäisi olla mahdollisimman konkreettisia niin monessa paikassa kuin mahdollista, koska ilman tätä se, ne katovat tällaiseen yleiseen puheeseen eikä tule mitään konkreettista. Tätä tarkistuksen 22 ja 43, jossa puhutaan 24, jossa puhutaan päästöistä ja on tärkeitä, ja jossa puhutaan myöskin markkinaosuudesta ja sen kaksinkertaistamisesta ekologisesti kestäville liikennevälineille. Mitä sitten pitäisin tärkeänä juuri silloin, kun puhutaan rahastosta, on se, että rahoitus missään tapauksessa ei saa kriisin ansio, vuoksi nyt vähentyä, koska silloin otamme valtaisen askeleen taaksepäin, vaan tason pitäisi säilyä sellaisena kuin se on viime vuosina ollut. Monissa asioissa, joista olemme keskustelleet, olemme saaneet vahvistusta siitä, mitä Euroopan ympäristövirasto on tällaisessa puolivälin katsauksessaan ilmoittanut. Ja vaatimuksena nimenomaan kestävyystavoitteiden ja päästöjen vähentämisen osalta on se, että ne pitäisi ottaa todella vakavasti ja uskon, että tulemme saamaan hyvän mietinnön. Thank you. Mr. De Grandes Pascual. Kiitoksia, De Grandes Pascual. Sí, gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin vilpittömästi onnitella Groschia tästä mietinnöstä. Eikä tämä mikään rituaali tai pelkkää kohteliaisuutta, vaan uskon, että Tämä mietintö on erittäin vahva, se on rohkea. Siinä tehdään vilpitön diagnoosi tilanteesta. Ja meidän täytyy todellakin miettiä liikenteeseen liittyvää valkoista kirjaa, jossa pohditaan seuraavan kymmenen vuoden liikennettä. Perusteluosissa käytetään termejä, jotka ei jätä tilaa vapaaehtoisuudelle. Siinä puhutaan siitä, mitä on tehty, mitä on tehty huonosti, mitä pitää muuttaa, mitä pitää parantaa. On tärkeää, että huomataan, kuinka tärkeää rahoitus on. Rahtiliikenne lisääntyy, meidän täytyy löytyä komodaliteettiin liittyviä ratkaisuja, jotka lisäävät turvallisuutta käyttäjien ja tavaroiden osalta. Meillä pitää olla riittävästi lepopaikkoja, jotka ovat turvallisia, joita on riittävästi. Ja myöskin ei pidä antaa tilaa eri muodoille, vaan niiden pitää myöskin täydentää toisiaan. Sitten nämä kriteerit. Tässä on aivan puhuttu rautatieliikenteestä, meriliikenteestä. Se on ympäristöystävällisempää kuin maantieliikenne. Ja sitten hieno johtopäätös. Komodaalisuus on tehokasta. Sen pitää olla tulevaisuuden konsepti. Ja eri liikennemuotojen on täydennettävä toisiaan ja niitä on arvioitava tehokkuuden osalta. Meidän täytyy puhua symbioosista. Ja me haluamme tietää, mitä tämä tehokas komodaalisuus oikeastaan merkitsee. Minä tuen sitä, mitä Gross on sanonut. Eli jos EU haluaa vaikutusvaltaa siinä, miten kehitetään eurooppalaisia infrastruktuureja ja miten voidaan parantaa olemassa olevia infrastruktuureita, silloin on rahoitusosuuksia lisättävä. Olen laatinut viisi tarkistusta, jotka mielestäni ovat aika sisältörikkaita. Mutta etukäteen jo voin todeta, etten odotakaan, että ne hyväksyttäisiin ihan pudeksimatta. Varmaan tulee paljon ehdotuksia valiokunnan eri jäseniltä, koska monet puhuvat samanlaisista kriteereistä, ja meidän täytyy miettiä nyt jonkinlaista sopimusta esittää sanamuotoa, joka tyydyttäisi meitä kaikkia. Ja haluaisin jo kiittää Grosia ja varjoesittelijöitä ja tarkistusten esittäjiä. Ja uskon, että tällä tavalla pääsemme tulokseen, joka meille kaikille on tyydyttävä. Tässä on hyvin vakavamielisesti mietitty asioita, joita oli valkoisessa kirjassa. No niin, tässä on vain viisi asiaa, eli tarkistukseni. Eli meidän ei pidä aiheuttaa haittaa millekään liikennemuodolle. Tämähän liittyy tähän tehokkaaseen komodaalisuuteen. komodaalisuuteen. Eli tavaraliikenne meriteitse ja muita väyliä pitkin. Meidän ei pidä kuitenkaan rangaista mitään liikennemuotoa. Sitten toinen tarkistus liittää siihen, että meidän täytyy välttää jäykkyyttä. Jos olemme panneet täytäntöön esimerkiksi digitaalisia ajopiirtureita. Meidän täytyy löytää joustavuutta työtapaan, jotta voimme yhdistää perhe- ja työelämän. Toisaalta meillä pitää olla pitkän ajan investointisuunnitelma. Meidän pitää vahvistaa toimia, joilla parannetaan teknisiä kysymyksiä. Ja jotta meillä olisi tehokasta meriliikennettä, meidän täytyy viipymättä toimia ja meidän täytyisi vapauttaa satamat. Ja on aivan välttämätöntä, että talous- ja rahoitusosuuksia nostetaan ja meidän täytyy vähentää ongelmia raja-alueilla ja meidän täytyy rahoitusnäkymien suhteen miettiä, millaisia puutteita on näissä resursseissa tähän mennessä esiintynyt. No, tuhkapilvi nyt avasi silmämme. Me näimme, kuinka kykenemättömiä olemme. Meidän täytyy miettiä näitä kysymyksiä. Tämä on yksi kokemus, josta meidän on opittava, jotta voimme oikaista niitä virheitä, joita aikaisemmin on tehty. Kiitos. Sitten ajalla Sender. gracias, presidente. Kiitoksia. Haluaisin vielä kerran kiittää Grosia tästä älykkäästä työstä, jonka hän on meille esitellyt. Ja hän teki meille ehdotuksen, joka sitoo meitä kaikkia. Ja sitten tähän on tullut tarkistuksia. Hän pystyy saman aikaan miettimistä ja vuoropuhelua ja haluaisin häntä siitä kiittää. Ja sitten esittäisin kysymyksen liittyen rahoitukseen. Te totesitte, että liikennerahaston perustamisen, no meillähän on jo näihin verkostoihin liittyvä rahasto, mutta meillä pitäisi olla ehkä rahasto liikenneinfrastruktuuria varten Euroopassa ja myöskin miten tämä täydentävyys alueellisten rahastojen kautta toimii. En tiedä, mikä teidän ajatuksenne on, mutta meillähän on jo kohesiorahasto 90 prosenttia on varattu infrastruktuureilla. Ja sitten FEDER-ohjelma, sehän hyvin pitkälti myöskin vastaa infrastruktuureista tietyillä alueilla. Ja tietysti on suuria summia, joiden avulla taataan niiden toiminta, kuten esimerkiksi omassa maassani. Ja se on aika rajoitettu tietyissä maissa. Haluaisin nyt kysyä, pitäisikö meidän ehkä miettiä samanlaista toimintaa kuin edellisellä kaudella rahoitusnäkymien osalta. Eli seitsemännessä puiteohjelmassa siellä laadullisesti hyvättiin eteenpäin ja saatiin tuoretta rahaa. Joihinkin osiin tuli leikkauksia tai tehtiin uudelleenjärjestelyitä ja ehkä nyt meidän pitäisi miettiä tai sitten saada yksi pilkku jotain prosenttia. Meidän pitäisi saada se budjettista, Euroopan budjetista ja näihin toimittiin edellisissä rahoitusnäkymissä – Eli meidän pitäisi mennä vähän pidemmälle, meillä pitäisi olla matkailurahasto, meidän pitäisi toimia luovasti, meidän pitäisi tehdä ehdotuksia nyt kun me tarkastelemme näitä verkostoja ja mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Ja niin meidän pitäisi saada neuvosto vakuuttuneeksi ja kansalaiset siitä, että meitä tulee auttaa näissä kysymyksissä, jotta saisimme varoja jotka eivät ole vain niitä, joita tällä hetkellä on, ne ovat hyvin rajattuja. Ja sitten alueelliset rahastot, nehän pääosin käytetään infrastruktuureihin jo nyt. Ja jos me lainaamme tätä, niin no, tietenkään pidemmälle ei enää voida mennä. Eli meidän täytyisi sen lisäksi, mitä, mistä kollegani puhui, meidän pitää toimia luovasti. Meidän täytyy miettiä, mitä voimme soveltaa tätä kultaista sääntöä, kasvu- ja vakaussopimusta, mutta jos ei ole pelkästään eurooppalaista rahaa, niin meidän täytyisi sellaista löytää jostain. Eli pyytäisin, että toimimme näin, mikäli mahdollista. Kiitos. Thank you, Mr. Alkedrai. Kiitoksia, Stan Alkedrai. Eh, dank u wel, voorzitter. Ik wil ook de Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään kovasta työstä, siitä, jota hän on jo tehnyt ja siitä, jota hänen täytyy tehdä ennen äänestystä, koska hänen täytyy yhdistellä näitä kaikkia hyvinkin kiintoisia ajatuksia. Haluaisin myös puhua tämän mietinnön tarkoituksesta. Yksi tarkoitushan on lähettää selkeä merkki Euroopan komissiolle siitä, mitä parlamentti haluaisi komission tehtävän valkoisen kirjan osalta. Henkilökohtaisesti mielestäni tämä eron tekeminen rahdin ja matkustajaliikenteen välillä on ongelmallinen – kun puhutaan matkustajaliikenteestä, niin täytyisi korostaa suurempaa liikkuvuutta. Sehän asettaa meille suuria haasteita. Olemme keskustelleet tästä jo aikaisemminkin. Joten tässä kohtaa tulisi ehdottaa parempaa julkista liikennettä ja tarvetta edistää intermodaalista liikennettä ja ei-motorisoitua liikennettä ja tämä tulisi yhdistää keskusteluihin nopeista junista, nopeiden junien verkostoista, niin että ihmiset voisivat kulkea pitkin Eurooppaa nopeammin. Mitä tulee rahtiliikenteeseen? Olen ymmärtänyt, että te puolatte tätä tehokkaan kohmodaalisuuden, monimuotoisuuden käsitettä tai yh, niin kohmodaalisuuden. Tämä kai tarkoittaa Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että korostamme niin sanottua modal shiftiä. Jos me haluamme kestävän liikennejärjestelmän, meidän täytyy hyväksyä sellaisia järjestelmiä, joiden avulla voimme käyttää energiaa tehokkaammin. Meidän täytyy pyrkiä sisäistämään ulkoiset kustannukset ja täytyy parantaa infrastruktuuria. Kohmodaliteetti, niin valitettavasti täytyy nyt tässä turvautua jargonin ammattikieleen, mutta meidän täytyy, me voimme saada aikaan kohmodallisuutta vain, jos saamme aikaan yhteen toimivuutta eri mal- muotojen välillä. Meidän täytyy myös parantaa eri liikennemuotojen sisäistä yhteen toimivuutta. Tässä kohtaa viittaan juuri rautatieliikenteeseen. Ja tämä täytyy sitten niveltää rahoituskysymykseen. Rahoitushan loppujen lopuksi on aina avain kaikkeen. Koko tämän politiikan menestyksekkääseen toteuttamiseen. Lisäkysymyksiä ovat turvallisuus, sosiaalinen yh- kohesio, matkustajien oikeudet. Ja tämän lisäksi meidän täytyy olla yksimielisiä siitä, että me emme voi tyytyä ainoastaan yksipuolisiin julkilausumiin, vaan meidän täytyy saada aikaan käytännöllisiä, tehokkaita, toimivia ö, toimia, joiden kustannukset on harkittu tarkkaan. Myös aikataulu on tärkeä tässä kohtaa. Täytyy pystyä kertomaan, koska mitäkin toteutetaan Edellisen valkoisen kirjan ongelma oli se, että meillä oli hieno teksti, mutta kun kymmenen vuoden jälkeen tekstiä arvioitiin, niin todettiin, että tavoitteita ei ollut saavutettu. Joten meidän täytyy pyrkiä kyllä lisäämään painostusta. Ja yksi mahdollisuus oli se, että kuunkin ehdotuksen lomassa hyväksyttäisiin myös siihen liittyvä aikataulu. Niin tässäpä olikin kaikki, mitä halusin sanoa. Me kaikki odotamme teidän kompromissejanne hyvinkin kiinnostuneina tulevina viikkoina. Mutta minun on kyllä nyt todettava, että sen valossa, mitä kollegat ovat jo sanoneet, niin minulla on kyllä ihan hyvä näppituntuma siitä, että tulos tulee olemaan hyvä. Maisna. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin tarttua neljään kohtaan. Ensinnäkin on usein otteeseen sanottu, että on 370 kuusi tarkistusta. Kun näitä on näin monta, niin silloin olisi mukaan unohtunut monia asioita mietinnöstä, olisi monia asioita olisivat väärin. Me voimme yleisesti todeta, että näin ei ole. Päinvastoin mietintö on hyvä. Monia tar- siinä on monia ajatuksia siitä, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Tämä täytyy todella sanoa, koska muuten voidaan ajatella, että olisi paljon sanottavaa siksi, että sisältö olisi ollut puppua. Näin ei ole. Me tiedämme, että mietinnön pitää olla tiettyjen mittaisia, joten monia täydennyksiä voidaan tehdä, niitä onkin monissa tarkistuksissa ja ne usein ottavat esille se, miten tärkeä tämä aihe on puhuttu ja valkoisesta kirjasta, ja myös siitä, että liikkuvuus tavaroille ja ihmisille Euroopassa on tärkeä saavutus, joka tulevaisuudessa täytyy voida säilyttää. Tämä oli ensinnäkin ensimmäinen kommentti. Toinen asia on sitten tämä tehokas komodaalius. Se kuulostaa nyt tällaiselta eurokieleltä, sanoisi kollegani Lichtenberger, No, me kuitenkin tiedämme, mitä tällä tarkoitetaan. Siinä todellakin on kaikki, mitä me haluamme, siis taloudellisuus, samoin kuin ympäristöystävällisyys, samoin kuin turvallisuus ja sosiaalinen ulottuvuus. Kaikki se on mukana ja siksi se on minusta tärkeää. Ja haluaisin vielä korostaa yhtä asiaa, joka minusta on hyvä, nimittäin että ajattelin tätä kommunaaliutta. Esittelijä puhui siitä, että kaikki liikennemuodot ovat tärkeitä. Me tarvitsemme kaikkia liikennemuotoja ja se on saatu meitä tavata, kun oli tämä tulivuoren purkaus ja oli tuhkaa voidaan todeta, että tietyissä olosuhteissa kenties voidaan lentoliikenne ainakin osittain korjata nopeilla junilla, mutta varmastikaan kaikkialla. Teollisuudessa oli havaittavissa, että varaosia puuttui, jotka usein voidaan kuljettaa vain pitkien matkojen päästä, joten me todellakin tarvitsemme kaikkia liikennevälineitä. Se merkitsee sitä, että tarvitsemme yhä enemmän tällaista liikennemuotoja toimintaa yhdistäviä yhteyksiä, eli voidaan siirtyä liikennemuodosta toiseen, me tiedämme, että sitä ei voidaan kiittää sitä vähemmän liikennettä vesiväylille tai kiskoille, koskaan vähän paikkoja, jossa voidaan, riittävästi paikkoja, jossa voidaan siirtää rahtiin. Sitten tämä komodalius, tämä täydentävyys on myöskin mukana. Minun ryhmänikin osalta on todettu, että pitäisi kenties ehkä pohtia enemmän siirtymistä vesiliikenteeseen, sisävesiliikenteeseen. Ja painokkaasti haluaisin tukea sitä, että mitä todettiin polkupyörissä kaupungeissa, todellakin voi paljon liikkua polkupyörällä tai käyttää sähköpolkupyörää tulevaisuudessa. Sekin on sellainen asia, joka on tähän lisätty täydennyksenä, mikä on tärkeää ajatellen liikenteen tulevaisuutta. Kolmanneksi rahoitus. Rahoitusrahastosta on puhuttu. Siim Kallas äh, kuulemisessa äh, puhui siitä, että liikenne täytyy laajentaa, liikenne täytyy säilyttää, se tarvitsee rahoitusta. Se on sellainen asia, josta kovasti toivon, että syntyy mahdollisuuksia löytää jotakin. Epäilen, että näin tulee tapahtumaan. Liikenne tarvitsee lisää varoja. Me tiedämme, mistä niitä voidaan löytää. Mutta pitää löytää myöskin luovia ratkaisuja. Ja neljäs asia, josta haluan puhua, joka on minusta äärimmäisen tärkeä liikenteen tulevaisuutta ajatellen, on se, että pyritään saattamaan sisämarkkinat täydelliseksi, saattamaan ne, loppuun, ne loppuun liikenteen osalta, koska tärkein kaunis kansallinen karotieliikenne, siitä oli paljon iloa, jos rajalla tapahtuu veturinvaihtoa ja mitä hyötyä siitä on jos ei voi matkustaa pohjoisesta etelään niin, että voi yhdellä kertaa ostaa matkalipun koko reitille. Tätä me emme ole vielä saavuttaneet, että me olisi hyvät liikennemarkkinat Euroopassa, joten tässä mietinnössä on paljon sellaisia ajatuksia siitä, mitä voidaan parantaa. Minusta tämä on hyvä pohja, jonka esittelijä tässä on esittänyt meille ja haluan kiittää siitä. Kiitoksia, Kanchan. Grazie, Presidente. Anch'io mi, mi collego a quanti mi Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä. Gros on tehnyt hienoa työtä ja erittäin merkityksellistä työtä. Mielestäni hän on hyvin perinpohjaisesti ajatellut näitä asioita. Ja tässä puhutaan nyt valkoisesta kirjasta, jossa puhutaan tavaraliikenteen kestävästä tulevaisuudesta ja niin edelleen. Tässä vedetään yhteen monia aiheita, joista on keskusteltu. Ja mielestäni viime kädessä ratkaisun pitää olla yhdenmuotoinen ratkaisu, koska me puhumme nyt yhtenäisestä alueesta. Mutta tällä hetkellä emme vielä tiedä, miten suunniteltaisiin. Me mietimme, että me no, haluamme edetä tähän suuntaan, mutta viime kädessä pitää olla jonkinlaista lähentävää voimaa, joka yhdistää kaiken yhtenäisellä alueella. Nyt puhutaan siitä, että meidän pitäisi olla jonkinlainen aivoriihi. No, Toivon mukaan se, mistä nyt tänään on keskusteltu, esimerkiksi kilpailukykyisestä tavaraliikenteestä ja se, mistä puhuttiin aikaisemmin, TEN-verkkojen tulevaisuudesta. Toivottavasti ymmärretään, että tämä takana on ihan vankka logiikka. Kun puhutaan komodaalisuudesta, no se on avainkysymys. Ja on nyt selvää, mitä tähän liittyy, sitä ei tarvitse selittää, koska meidän pitäisi yhdistää näitä eri sektoreita. Meidän pitää tuoda satamat yhteyteen muiden liikennemuotojen kanssa. Ja tehokas komodaalisuus on se, että saadaan tavaravirtoja myöskin satamiin. Ja kun puhutaan tavaraliikenteestä, matkustajista, toteutettavuudesta, kaikki nämä käsitteet kuuluvat tähän. Ja tässä on nyt unohdettu tämä rationaalisuus. No sitten rahoituksesta. Oli hienoa kuulla, että tätä asiaa tarkastellaan. Ilmeisesti meillä on Margaret käsittääkseni tai jotain vastaavaa. Mutta me kuitenkin tarvitsemme rahaston. Me saamme budjetista varoja, mutta meidän pitäisi muuttaa Euroopan budjettia. Ehkä euroobligaatiot, joista sitten saataisiin varoja tähän rahastoon ja voitaisiin toteuttaa – painopistehankkeita ja ohjelmia. No ehkä muitakin vaihtoehtoja, mutta nämä nyt ovat tärkeimmät kohdat. Sitten puhuttiin sähkö, hybridi, No tulevaisuudessa pitää nyt tietenkin tarkastella niitä, mutta ehkä niitä sitten katsotaan myöhemmin erikseen. Meidän täytyy miettiä autojen kestävää tulevaisuutta – Toivottavasti nämä kohdat, jotka ovat tulleet esille keskustelussa, otetaan mukaan mietintöön, mutta täytyy myöskin muistaa ympäristökysymykset, turvallisuus, päästöt, energiankulutus ja älykkäät liikennemuodot. Kiitos. Rike. Sitten Rike. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijöitä tästä työstä. Minä itse puhuisin aivan toisesta asiasta. Kaikkihan ovat pyrkineet reagoimaan ja syventämään tätä mietintöä. No, minä haluaisin ilmaista olevani yhtä mieltä esittelijöiden kanssa, ovat osanneet tarkastella kokonaisuutena tätä ongelmaa, mutta itse esittäisin seuraavan asian. Olisi hyvä, että tämän mietinnön avulla saisimme sekä liikenteen että tämän valiokunnan tähän pelin keskiöön. Minun mielestäni liikenteen tulisi painaa enemmän instituutioissammekin. Kun ajatellaan Euroopan komission uutta rakennetta, niin ne on ihan sanomattakin selvää että olemme menettäneet jonkin verran substanssiosaamista tietyiltä aloilta. Ja siksipä ensimmäinen asia, joka täytyy toteuttaa, on se, että tämä mietintö tulevaisuudesta välittää sen viestin, että ei riitä, että meille selitetään, että liikenne on tärkeä kysymys, koska liikkuvuus on tärkeä asia, vaan tämä on myös tärkeä talouden kannalta – Tällä avulla voidaan edistää e, Euroopan e, taloutta ja tämä on myös erittäin tärkeää e, saastumisen ja ympäristön kannalta. Meidän pitää saada äänemme kuuluviin. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä huomauttaa, että kun mietinnössä puhutaan nimenomaan liikenteen tulevaisuudesta, niin Esittelijä ja kaikki muutkin puheenvuoron käyttäjät ovat aivan oikein puhuneet rahoituksesta. Ja jos me emme ole poliittisesti, saamme, emme saa ääntämme kuuluviin, niin emme kyllä sitten talousarviosta puhuttaessakaan. Kyllä meille tulee suuria ongelmia, jos me emme poliittisesti vakuuta. Silloin emme myöskään vakuuta kun rahaa peräänkuulutamme. Olitte aivan oikeassa, kun korostitte tätä asiaa. Meidän täytyy pyrkiä olemaan painavia niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. Kiitoksia. Haluaisin onnitella Groschia tästä mietinnöstä. Ensinnäkin meidän pitäisi muistaa resurssit ja onneksi kolleganikin puhui myös tästä. Liikenne- ja matkailualan pitää olla tärkeämmällä siellä eurooppalaisessa politiikassa ja siksi rahoituksen pitää heijastella näitä tavoitteita. Ja vaikka tuhkapilven vaikutus oli aika pieni taloudellisesti. Se kuitenkin vaikutti valtavasti EUn kansalaisiin ja myöskin tavaraliikenteeseen. 66 prosenttia matkustajista, jotka käyvät jumiin lentokentille, matkustivat EUn sisällä – ja siksi liikennemuotojen yhteen toimivuus on tärkeää, koska 66 prosenttia matkustajista olisi voitu kuljettaa esimerkiksi luotijunilla, jotka yhdistäisivät EUn suurimmat kaupungit toisiinsa. Mutta jos puhutaan liikennemuotojen yhteensopivuudesta, meidän täytyy myöskin miettiä parempia yhteyksiä joki- ja meriliikenteeseen. Meriliikenteessä EUn tasolla on strategia vuoteen 2018 saakka, mutta ikävä kyllä meillä ei ole EUn strategiaa jokiliikenteeseen. Ja on mielenkiintoista nyt komission kanssa tarkastella, mitkä olisivat tärkeimmät pilarit EUn strategiassa jokiliikennettä ajatellen. Myöskin haluaisin puhua liikennemuodoista, jotka ovat vihreämpiä, erityisesti kaupunkiliikenteessä. Miksi polkupyörät? On tärkeää, että voidaan investoida myöskin tälle alalle. Ehkä meillä pitäisi olla EU-strategia polkupyörille – Ja tämä ei liity pelkästään kaupunkiliikenteeseen, vaan muuhunkin liikenteeseen, koska meitä kiinnostaa kulttuurimatkailu. Mehän tiedämme, että Espanjassa on hyvä esimerkki. Esimerkiksi kun auton pysäköi, voi saada ilmaiseksi polkupyörän käyttöönsä käydäkseen turistikohteissa – käyttöön saa karttoja ja niin edelleen. Eli me voisimme kehittää tätä vielä eteenpäin. Ja lopuksi vielä kaupunkiliikenteestä. Meillä pitäisi olla integroitu lähestymistapa. Kun ajatellaan arkkitehtejä ja kaupunkisuunnittelijoita, niin että liikenne otetaan mukaan kehityspolitiikkaan kaupunkialueella. Kiitos. Kiitoksia sitten Sidran. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti vain haluan olla yhtä mieltä edustaja Riken kanssa. Hän on aivan oikeassa, kun hän sanoi, että meidän pitäisi tehdä tästä mietinnöstä vankka mm, instrumentti, lähettää tämän avulla vankka viesti. Meidän täytyy löytää kompromisseja, mutta meidän täytyy tehdä myös sellaista työtä, joka vastaa äh, tätä 2020 energiasuunnitelmaa. Äh, siihen liittyvä äh, vihreä, valkoinen kirja oli erittäin rakentava ja on erittäin tärkeää, että me saamme tästä mietinnöstä jonkinlaisen vipuvoiman, joka niveltyisi tähän ilmasto- ja liikennestrategiaan on tärkeää, että teemme sellaisia kompromissiehdotuksia, joiden avulla tästä mietinnöstä tulee enemmänkin kuin vain mietintö, vaan se myötä vaikuttaisi strategiaan, sellaiseen strategiaan, joka ei olisi ainoastaan tekninen, vaan poliittinen. Toki ongelmia varmasti matkalla tulee, mutta joka tapauksessa olisi hyvä, jos saamme aikaan oikein vahvan vipuvoiman. Commission, Mrs. Jäger. Kiitoksia komissiosta Jäger. Thanks again, Mr. Chairman. Kiitos taas puheenjohtaja. Komissio huomaa ilolla 376 tarkistusta, jotka on tehty tähän mietintöön. Ja sanoisin, että se osoittaa suurta kiinnostusta ja myöskin osoittaa sen, että tätä asiaa pidetään erittäin tärkeänä. Pidämme hyvänä mietintöluonnoksessa esitettyä kantaa, joka selkeästi tukee myöskin komission esittämää 2020 strategiaa. Komissio myöskin tunnustaa, että kasvava liikkuvuuden tarve tulee lisäämään ongelmia, jotka liittyvät kapasiteettiin, jota on käytössä, ja myöskin tarvetta myöskin optimaalisesti käyttää kaikkia yhdistelmiä. Joten var, voimme iloisia havaitsemaan, että on puhuttu useampaan otteeseen äh, liikenteen eri muodoista. Kapasiteettiongelmat tulevat olemaan yhä enemmän nähtävissä Euroopassa ja subsidiariteettisyistä. Komissiolla on rajallinen mahdollisuus puuttua tilanteeseen urbaaneilla alueilla, niin kuin on havaittu. Tunnustamme sen, että liikenteestä on tehtävä kestävämpää taloudellisesti, ympäristöllisesti ja turvallisuuskysymysten kannalta, ja tämäkin tulee heijastumaan valkoisessa kirjassa. Ja on tärkeää, että Eurooppa saa enemmän kilpailukykyisiä liikennejärjestelmiä, mikä merkitsee markkinoiden avaamista, niin kuin kaikki olette vain oikein todenneet. Olemme myöskin havainneet lukuisia asioita, joista komissio on yhtä mieltä, ja täällä on tänäänkin mainittu rajat ylittävät ratkaisut, Euroopan liikkuvuussuunnitelmat, sitä tarvitaan lisää rahoitusta, teknistä kehitystä ja että on havaittu myöskin tämän tulivuoren vaikutus ja nimenomaan turvallisuus on hyvin tärkeää Euroopan komission asialistalla. Mutta olen erityisen iloinen kuullessani esittelijän sanovan, että hän ei pidä kiinni siitä, että luotaisiin uusi virasto ja että täytyy saada nimenomaan tieliikenteen osalta yhä enemmän, tai siitä todetaan, että lähetysperiaate on keskeinen. Mitä tulee sitten rahoitukseen infrastruktuurien osalta, olette kaikki varmastikin yhtä mieltä siitä, että tämä kansainvälisen talouden taantuman yhteydessä on hyvin herkkä kysymys. Voin vain todeta komission puolesta, että meidän tavoitteemme eivät ole muuttuneet, joten komissio edelleenkin pitää kiinni siitä, että rahoitetaan – kuten useaan otteeseen varapuheenjohtaja on todennut, mutta e, tunnustetaan se, että on vaikeuksia ja tunnustetaan se, että yhteenkuuvuudella on merkitystä erityisesti uusille jäsenvaltioille. Ja tästä syystä sitoudumme erityisesti siihen, että pidämme kiinni siitä, että kaikki rahoitusvälineet otetaan hyvin johdonmukaisen rahoitus puitteen sisälle. Sanottuni tämän, haluaisin puhua tavoitteista. Pitäisi muistaa, että on olemassa jo sitovia tavoitteita liikenteelle, kuten 10 prosenttia uusiutuvasta energiasta, samoin myöskin polttoaineen laadusta, samoin myöskin hiilidioksidipäästöjen osalta, ajoneuvojen osalta. Tavoitteissa on se etu, että niistä syntyy käsitys suunnasta, syntyy mitattavia tuloksia, mutta niin ei kuitenkaan ei pitäisi määritellä politiikan ratkaisuja, kuten eh, esittelijä on todennut Tässähän on yhtä mieltä komission kanssa. Sanottuani tämän sanoisin lopuksi, että komissio tie on hyvin havainnut sen, miten suurta on kiinnostus, jotta kohdistetaan tämän toimen tarkoituksen ja tarkoituksena selvittää tämä komission valkoisen kirjan, jota voi vielä kerran todeta, että viimeinen sitoumus tälle päivälle on se, että tulemme analysoimaan mietinnön ja kaikki 376 tarkistusta ja otamme huomioon teidän kaikki ehdotuksenne. Kiitos. Thank you, Mrs. Jäger. To... Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä esittelijä Grosch. Kiitos. Kiitos kaikista puheenvuoroista. Ja hyvin erilaisissa keskusteluissa on noussut esille se, että todellakin on ollut hyvä ottaa aikaa sekä kollegat että komissio, näiden kanssa on yhteistyössä, on tannut asioita esille. Liikenne minulle on tulevaisuutta, ja mitä Dominic Riquet totesi, mietinnön pitää palvella sitä, että liikenne nähdään oikeassa valossa, mutta joka tuntee puheenjohtajamme, tietää, miten tarkasti hän ehkä nyt jopa kuin ennemminkin katsoo sitä, että ne aiheet, joissa täällä käydään keskustelua, jotka ulospäin menevät, jäävät myöskin liikennevaliokunnan sisälle. En usko, että me liikennevaliokunnalle olemme hävinneet, mutta komissio on jakanut toimivallan niin, että liikennettä ei enää nähdä johdonmukaisena kohdettina kokonaisuutena. Meidän tehtävämme on saada aikaan tämä painotus. Dominik, tässä olen täysin yhtä mieltä sinun kanssa. Mitä tulee rahaan, siitäkin meidän pitää sanoa selvästi, että liikenne ja liikkuvuus kuuluvat niihin alueisiin, jotka tulevaisuudessa voivat tuoda rahaa jäsenvaltioille maksujen, verojen tai käyttömaksujen muodossa. Ja siksi minusta on erittäin normaalia, että tämä valiokunta pohtii myös sitä, miten tämä tapahtuisi. Kaikella kunnioituksella läheisyysperiaatetta kohtaan. Kyllä me kaikki tunnemme läheisyysperiaatteen. Sehän hyödyntää kahta asiaa. Silloin kun löydetään mitään ratkaisua, lykätään se läheisyysperiaatteen piiriin. Ja toiseksi, kun jäsenvaltiot kiihtyvät, niinkin te- tehdään asia. Mutta joka tapauksessa tästä pitää puhua ja jos etsitään uutta rahaa, silloin voidaan todeta, että liikenteessä on uusia mahdollisuuksia löytää rahaa. meidän ei tarvitse keksiä mitään uutta. On olemassa maksut, kustannusten sisällyttäminen on hyvin mielenkiintoinen vaihtoehto. Ja tiedän, että jokainen valtiovarainministeri jokaisessa maassa tulee toteamaan, ja he eivät tule, tule että Euroopassa ei sanota mitä, Brysselissä ei miten me käytämme rahoja, mutta jos Suomen tilanne on se, että liikenteestä syntyvät tulot täytyy käyttää kotimaassa, ja jotta niistä voidaan tehdä houkuttavaksi tämä Euroopan rahoitus, silloin saadaan aika mielenkiintoista keskustelua, ja se voi olla lähtökohta. Me emme nyt tule yhtäkkiä keksimään uutta veroa, veroja, on, välineitä on tarpeeksi, mutta jos mietin intelligia, niin täytyy mielestäni selkeämmin voida sanoa, että rajat ylittävät aloitteet ovat myös sellaisia, että ne koskea suoraan infrastruktuuria ja liikkuvuutta. Erinäisiä ohjelmia viime vuosilta, josta se on suljettu pois, on minusta tämä ollut absurdia, koska nämä varat, koska monet kolkovat, jos olet puhuneet liikenteestä, koska näitä voitaisiin hyödyntää myös. Kohesiorahasto on tietty prosenttiosuus, niissä on tietty prosenttiosuus, joka on varattu infrastruktuuriin. Sitä voidaan käyttää kokonaisuudessaan tälläkin alueella. 57 miljoonaa vuonna 2009, kaikkea vielä ole käytetty, miljardi, 50 miljoonaa vuonna 2010. Nämä ovat varoja, jotka yksinkertaisesti aivan oikein ovat helposti käytettävissä, jotta huomenna voitaisiin antaa käynnistyspääomaa tietyille hankkeille, joista me tiedämme, että Euroopan investointipankki voi antaa takuut. Me emme siis voi pelkästään rakentaa toimintaa veloille, siksi me tarvitsemme rahastoja, ei siis, eh, ne voidaan siis käyttää eh, eh, infrastruktuurin rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa, jotta saadaan oikeissa olosuhteissa mukaan yksityistä pääomaa. Tästä on metrikaupalla kirjallisuutta, joka käsittelee tätä yksityisen ja julkisen tahon, tahon kumppanuutta, mutta jos me emme tarjoa yksilötasolle sitä, missä on saatavissa kannattavuutta, mistä on saatavissa tukea, niin silloin mitä ne tapahtuu, tämän kaikki tietävät. Mitä tulee tähän tehokkaaseen kodumodaaliuteen? minun silmissäni se, niin tämä on niillekin, jotka ajattelut, että haluan kenties uuden dogman, että halua sitä, mutta tehokas komodaalius tulee johtamaan siihen, että saamme uuden tyyppisen modaalisen eh, liikennemuotojen sisävälisen toiminnan jakauman, mutta liikennemuotoja me tarvitsemme ja kaikki tulevat kehittymään omien kriteerinsä mukaan. Ja tämä täydentävyys on tärkeää. Ja voin ottaa monia asioita huomioon. Ja on sitten iloinen viimeisestä lausesta, jonka komissio sanoi, että komissio tulee ottamaan huomioon kaikki ehdotuksemme, mikä on minusta aivan fantastista, joten odotankin ilolla seuraavaa vaihetta, joten emme ole todellakaan työskennelleet turhan takia viime viikkoja. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Grosch. Kiitoksia, Grosch. Eli äänestämme tästä ensimmäinen kesäkuuta ja täysistunnossa toivottavasti heinäkuussa. Eli nyt olemme päässeet esityslistan loppuun. Muistuttaisin vielä, että huomenna aloitamme kello yhdeksän äänestyksillä. Muistakaa ottaa äänestyskortti mukaan. Niin. Ja nähdään sitten huomenna aamulla. Eli kokous päättyy.